commencer. Hein. Eh bien, nous allons commencer. Bonjour à... tous. No niin, me aloitamme. Sydämellisesti tervetuloa. Meillä on tärkeä äänestys nyt alkuun. Me olemme tehneet hyvin tärkeää kompromissityötä. työtä Haluaisin kiittää esittelijää siitä ja tietenkin myöskin neuvostoa, joka saa myöhemmin vielä puheenvuoron. Eli me tulemme äänestämään kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisdirektiivistä. Ja nyt on epävirallisessa trilogissa ensimmäisessä käsittelyssä neuvoston kanssa neuvoteltu ja haluaisin tietenkin antaa teille puheenvuoron, jotka olette käyneet niin menestyksekkäitä keskustelua. Barbara, ole hyvä. Ja, vielen dank, Frau Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, varmasti ymmärrätte, että tietyllä tyydytyksellä ja myöskin hiukan ylpeänä esitän teille tuloksen, jonka eilen illalla saimme yksityiskohdittain. Minusta tuntuu, että tuloksesta näemme jo sen, että tästä lainsäädäntökohdassa me olemme pyrkineet pääsemään paremman lainsäädännön tielle. Tämä ei ole niin kapea kuin halusimme, mutta paljon kapeampi kuitenkin kuin monet muut lait, jotka olemme tässä talossa hyväksyneet. Olen iloinen siitä, että meidän puolestamme niin paljon taisteltiin ja haluan kiittää myöskin tiimin kovaa ydintä, joka minun kanssani ja komission ja neuvosten kanssa ja valiokunnan hallinnon kanssa teki töitä. Eli monet kiitokset siitä, että olette yhdessä valmistelleet tätä lainsäädäntöä Tänään siitä äänestetään valiokunnassa Hanslikia, Grossmania, Ryyleä, Dionia ja Kosnotskia. Kiitän tästä hyvästä yhteistyöstä. Minä uskon, että tästä laista tulee, jos se toteutetaan oikein, niin me tulemme pitämään varamme ja me myöskin seuraamme sitä, että näin todella tulee käymään ja tästä laista tulee todellakin uusi maksumoraali. Se pakotetaan Eurooppaan ja se tukee sitä pk-yritysten hyödyksi. Älkäämme unohtakomme älkäämme unohtako, että tämä on Small Business Actin täydennys PK-yrityksiä varten haluttiin uutta direktiiviä, aikaisempi direktiivi ei ollut tehokas. Ja olen vakuuttunut siitä, että myöskin meidän avullamme ja kansallisten parlamenttien avulla tulevien kolmen neljän vuoden aikana saamme parempaa likviditeettiä pk-yrityksille. Minä näen, että tuloksena meidän keskustelustamme tällä hetkellä muotoillaan ja hyväksytään joitakin kansallisia lainsäädäntöjä. Ranskassa, Iso-Britanniassa ja Alankomaissa tämä oli jo näin. Samalla pyritään antamaan PK-yrityksille mahdollisuus siihen, että ne paremmalla likviditeetillä pystyvät investoimaan ja luomaan työpaikkoja ja uusia tuotteita. Pikkuinen kritiikki kuitenkin vielä. Minä haluaisin muistuttaa kaikkia yhdistyksiä tässä salissa, että tietenkin kyseessä on kompromissi. Jos kyseessä olisi ollut pelkästään parlamentin mielipide, niin meillä olisi ollut 9 prosentin viivästyskorko, ei olisi ollut niin paljon poikkeuksia, meillä olisi ollut tiukempi laki vielä, mutta meillä on 27 jäsenvaltiota ja joillekin nämä meidän tiukat sääntömme menivät liian pitkälle, he eivät halunneet tukea meidän ehdotuksiamme ja 27 jäsenvaltiota jäsenvaltiota antaa yhdessä lait, eli parlamentti ei yksin pysty päättämään. Hyvin rakentava oli komission kantaa, joka hyvin asiallisesti kannatti parlamentin ehdotuksia, eli ei ollut mitään vaikeuksia, mutta on olemassa liittoja ja haluaisin kriittisesti nyt huomauttaa siitä, että niissä on päätetty asiasta, Koreperissä on päätetty, parlamentin valiokunnassa tehdään tänään päätös ja on sellaisia yrityks- liittoja, jotka käyvät kampanjaa sen puolesta, että laki hylättäisiin. Ja jos ajatellaan Euroopan taloutta ja Euroopan sisämarkkina-aluetta, niin ähm, he väittävät, että se ylittää niiden rajat, mutta minä haluaisin kritisoida sitä ja minä toivon, että 14 vuorokauden kuluttua tämä ähm, laki hyväksytään täysistunnossa, koska tämä PK-yritysten tuki on sellaista, mitä komissio, neuvosto ja parlamentti ovat ajatelleetkin annettavan. Kiitoksia. Merci Barbara. Kiitoksia Barbara. Euh, Kiitoksia Barbara. Annan puheenvuoron vielä varjoesittelijöillä. EPPn varjoesittelijöillä. Niin, ensinnäkin haluaisin kiittää Barbaraa ja kaikkia muita varjoesittelijöitä erinomaisesta yhteistyöstä tässä asiassa. Kiitos paljon ja näiden ponnistelujen ansiosta, joita esittelijä ja varjoistajat ovat harjoittaneet. Olemme nyt saaneet sitä, mitä niin kovasti halusimme. Haluaisin korostaa vielä kerran sitä, mistä Barbara puhui, että kysymys on kompromissista. Ja todellakin 27 jäsenvaltioa 27 erilaista näkökantaa on mukana, mutta niin kuin tiedätte, Euroopan parlamentti pyrkii aina löytämään jonkinlaisen kompromissin, ja tämä asiakirja on sinänsä kompromissi. Olen henkilökohtaisesti erittäin iloinen siitä, ja voidaan auttaa pieneksi, tämä on auttanut pieneksi suuria yrityksiä, on pitkän aikaa saada niille Samanaikaisesti niillä säilyy likviditeetti, he eivätkä ne ajaudu vararikkoon, mikä johtaisi työpaikkojen menettämiseen. Näinä kriisin aikoina, kriisi on edelleen vallalla Euroopan unionissa, tämä merkitsee parannusta meidän yritystemme tilanteeseen ja sitä niille hyötyä niiden päivittäisessä toiminnassa. Minä toivon, että tuette tätä asiakirjaa. Kiitos vielä kerran yhteistyöstäni. Euh, Monsieur Kreutzmann n'est pas là. Madame Roule, vous voulez dire quelque chose? Kreutzmann ei ole täällä. Edustaja Ryyle. Monet kiitokset Haluan kiittää myöskin Belgian puheenjohtajuutta, mutta ei neuvostoa. Ilman neuvostoa laki olisi ollut paljon parempi. Belgia puheenjohtajana teki parhaansa, mutta oli hyvin vaikeata saada aikaan neuvostossa mitään tämä parempaa lainsäädäntöä, niin sitä pitäisi myöskin muille lainsäätäjille tolkuttaa. Cela a le mérite d'être dit. Et je pense que nous le pensons aussi. Euh, Monsieur Kozusnik ei ole paikalla. Edustaja Brion, haluaisitteko te sanoa jotain? Dank u wel, eh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä olen jo useasti sanonut, että tämä on eh, mukava valiokunta, tämä sisämarkkina eh, ja kuluttajasuojavaliokunta ja tämä on mielenkiintoinen aihe nämä maksuviivästykset. Oli suuri ilo työskennellä Barbara Weilerin johdolla. Meidän täytyy tietenkin tehdä paljon kompromisseja verrattuna siihen, mitä alun perin halusimme, mutta tässä on tehty kyllä erinomaista työtä ja tätä voidaan kyllä tukea. Pyytäisin, että ryhmäni äänestäisi tämän puolesta. Kiitoksia. Pardon. Est-ce que quelqu'un parmi les députés présents, autre que les shadows, veut s'exprimer brièvement? Sinon... Haluaisiko joku muu täällä jäsenistä vielä puheenvuoron, joku joka ei ole varjoesittelijä. Muuten annan Belgian puheenjohtajavaltiolle puheenvuoron. Kaiken sen jälkeen, mitä olette tehneet, niin teillä olisi kyllä mahdollisuus nyt puhua, sanoa muutama sananen. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Belgian puheenjohtajavaltion nimissä haluaisin kiittää teitä ja esittelijä Weileria samoin kuin kaikkia varjoesittelijöitä, Alsnita, Koismania, Ryyliä, De Jongia ja luonnollisesti myös Malcolm Harberia, valiokunnan puheenjohtaja, joka on mukana ollut auttamassa työskentelyä. Ja haluaisin myöskin kiittää sihteeristöä, oikeudellisia yksiköitä, jotka ovat toimineet tämän puolesta. Ja komissioa tietenkään ei pidä myöskään unohtaa. Sekin on tehnyt tässä erittäin tärkeää työtä ja on pyrkinyt löytämään yhteisen suunnan. Onko tämä nyt sitten paras mahdollinen kompromissi? Ei, mutta se oli paras niistä kompromisseista, jotka olivat mahdollisia kolmen toimielimen välillä. Jokainen löytää tekstistä jotain omaansa, ehkä ei aivan kaikkea, mutta kuitenkin jotakin. Kysymys on harmonisoinnin direktiivistä, jossa on tietty minimi saavutettuna 8 prosenttia jäsenvaltiosta voi mennä ehkä pitemmälle, mutta vähintään 8 prosenttia tässä direktiivissä. Ja tämä on Euroopan parlamentin ansio, että tässä on nyt löyty lukkoon vakaat periaatteet ja kenties juuri se, mitä neuvosto on saavuttanut, sen osaltaan voitu saada tiettyä joustavuutta tietyillä alueilla. Rouva puheenjohtaja ja eräät varjoistajatkin jo totesivat tämän. Meidän täytyy nyt panna toimeen tämä lainsäädäntö. Meillä on kaksi vuotta aikaa, jotta tämä direktiivi täyttyy elämällä. Ja haluankin vielä kerran kiittää erinomaista työstä, joka on mahdollistanut sen, että saadaan tämä direktiivi vietyä eteenpäin. Kiitän teitä ja eh, Belgian puheenjohtajavaltiota. Tämä ei ole ollut välttämättä helppoa eh, tällaisen eh, asian käsittely, eikä ole välttämättä helppoa saada aikaan kompromissia, kuten Barbara sanoi, mutta tämä kyllä osoittaa, että kun toimielimet istuvat saman pöydän ääreen, niin kyllä he saavat hyvän lopputuloksen aikaiseksi. Komission edustaja, olkaa hyvä. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Voin vain yhtyä siihen, mitä jo on todettu. Haluan kiittää rouva Weileria erinomaisen hyvästä työstä ja samoin myös varjoesittelijöitä. Tämä työ on ollut yhteistyötä, se on ollut vaikea tehtävä sillä kysymys on hyvin kunnianhimoisesta direktiivistä. Me olemme kuitenkin erittäin tyytyväisiä tekstiin. Ja teksti on edelleenkin erittäin kunnianhimoinen ja sisältää lisäarvoa jo olemassa oleviin teksteihin verrattuna. Uskoakseni talouselämä, yritykset, mutta myös työelämä odottaa tätä direktiiviä kärsimättömänä ja toivonkin, että tämä teksti pian voidaan hyväksyä täällä. Uskon, että siitä tulee olemaan apua yrityksille, ennen kaikkea pienille keskuksille yrityksille. Mikrofoni. On va pouvoir procéder au vote. Alors on me signale qu'il y a... Voimme varmaankin äänestää. Meillä on 16 EPPn jäsentä, kaksi liikaa. Onko kaikki äänestyskortit mukana? ce moment-là, on va voter par carte, ça sera plus facile pour compter. Si siis helpompi äänestää koneellisesti, se on helpompi sitten laskea äänettä. c'est pareil. Je fais un essai. Je vais faire un vote PPE comme le président. Oui, alors on va faire simplement un vote PPE pour bien vérifier. Äänestetään äh, nyt niin, että ainoastaan EPPn jäsenet äänestävät, eli ainoastaan EPPn jäsenet äänestävät ja tarkistetaan. C'est bon. 14, hyvä. Se on aivan oikein. 15, 16, ei, nyt meillä on kaksi liikaa. Jälleen kerran meillä on kaksi EPPn jäsentä liikaa. 17. Nyt meillä on kolme ylimääräistä jäsentä. Kyllä teidän on sovittava keskenänne. Il y a des élèves étourdis dans cette salle. <laughs> bon, alors 17 euh, moins... Täällä on nyt äh, kurittomia oppilaita täällä salissa. Niin, valitettavasti myöskin kaksi vihreä jäsentä äänesti tässä nyt EPP-jäsenten mukana. Voisitko vielä laskea uudestaan?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 Aloitetaan äänestys. Kompromissiehdotus puolesta. Äänestys alkaa. Ma carte marche pas, ça commence bien. Tiens. Oui, voilà. Voilà, c'est bon. Euh, Hyvä on. 29 äänestänyttä, 29 puolesta, ei yhtään vastaääniä, yhtään tyhjiä ääniä. Onneksi olkoon. Ah, je vais donner la parole Yes, I don't have my card, but... Minulla oli korttia mukana, mutta äänestin puolesta, joten laskekaa minunkaan ääneni mukaan. zéro abstention. Bon, eh bien, écoutez, bravo à tous ceux qui ont travaillé. Hyvä on. Onnittelut kaikille niille, jotka ovat osallistuneet tämän mietinnön laatimiseen. Seuraavaksi Katrin. Hän vaihtaa heti aihetta. Katrin Styler tulee nyt keskustelemaan rakennus tuotteista ja hän on järjestänyt tämän kuulemistilaisuuden. Olkaapa hyvä.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 I'd like to bring the meeting to order. Um, we're now on to the hearing on construction products. If those... No niin, pyytäisin, että ne, jotka haluavat lähteä salista, lähtevät salista ja muut jäävät tänne. Olemme kuitenkin jo hiukan myöhässä. Meillä on täällä erinomaisia arvostettuja puhujia, eh, joiden mielipiteen haluaisimme kuulla. Kiitän kaikkia niitä, jotka jäävät tänne. Varjoesittelijät jäävät tänne ja me tulemme nyt aloittamaan tämän kuulemistilaisuuden. Ensimmäinen osa kuulemistilaisuutta, sen ö, otsikko on CE-merkintä ja rakennustuotteiden markkinoiden sääntely. Ja tässä katsomme CE-merkintää ja rakennustuotteita verrattuna muihin tuotteisiin, mitä eroja on ja miksi, mitä pitäisi ilmoittaa, esimerkiksi vaaralliset aineet, ja mitä tämä tarkoittaa käytännössä, mitä vaikutuksia neuvoston poikkeuksilla on artiklassa 5 mitä vaikutuksia niillä on. Ja sitten tässä ensimmäisessä osuudessa meillä on kolme tunnettua tärkeää puhujaa. Ensinnäkin Greg Cooper, joka on EOTan puheenjohtaja. Sitten meillä on herra Giancarlo Bedotti, joka on CN-konsultti rakennustuotteista. Ja sitten herra Vincente Leos Argelles, joka on Euroopan komission yrityspääosaston yksikön johtaja. Ja nyt pyytäisin, että herra Cooper pitää meille esityksensä. Kiitoksia. No, um, Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Kuuteen puheenjohtaja sanoi, nimeni on Greg Cooper, minä olen BBAn toimitusjohtaja, mutta tänä päivänä puhun EOTan puolesta se on järjestö, joka pitää näitä eri elimiä yhdessä. Ja tänään yritän nopeasta käsite- nopeasti käsitellä kolme avainkysymystä, joista suurin osa löytyy näistä komission jaetusta toimivallasta ja me käymme keskustelua komission kanssa näistä asioista. Olen hiukan taustaa EOTasta. Meillä on 45 jäsentä. Monet näistä ovat PK-yrityksiä, varsin pieniä yrityksiä. Meillä on yksityisiä yrityksiä ja julkisia yhteisöjä mukana. EOTalla on kaksi päiväistä henkilöä täällä Brysselissä töissä ja sitten meillä on paljon myös vapaaehtoisia työntekijöitä. Me olemme jakaneet noin 2000 eurooppalaista teknistä lupaa ja niitä käytetään sekä EUn sisällä että sen ulkopuolella kaupan rohkaisemisen ja uusien rakennustuotteiden hyväksynnän lisäämiseksi ja noin 63 prosenttia niistä on pk-yritysten me olemme myös tehneet tutkimuksen näiden lupien saajista ja olemme saaneet sellaisen lopputuloksen, että pk-yritykset ovat huolissaan erityisesti prosesseista ja ajasta. Aika on huolestuttavampaa kuin kulut. Tietenkin yritykset haluaisivat saada mm, tutkimustyölleen tulosta ja ovat huolissaan myöskin siitä, että etojen käyttäjät e, eivät tiedä, mistä on kyse. Eräs kysymys, joka tässä esitetään, on se, että tullaanko äm, tällä tavoin varmistamaan innovaatiota. Ja me olemme sitä mieltä, että tässä on kyse keksintöjen kaupallistamista. Jos keksintöä ei kaupallisteta, niin silloin siitä ei ole hyötyä millekään yritykselle. EOTA on sitä mieltä, että tämä voi kattaa kaikenlaiset tuotteet, joissa on HN e ja myös sellaiset, joissa ei ole HN. E ja voivat olla yksin, voivat olla täysin uusia tai osittain uusia. Ja teknologinen uutuus tulee, lisääntyy tässä, kun menemme vasemmalta oikealle ja uutuuden kautta tulee epävarmuutta ja tiedon puutetta, mitä tulee käyttäjiin. Ja siksi EUTan mielestä on tarpeen, että tällä tavoin täytetään tämä mm, tiedon puute. Rakennustuotteiden tuottajat yrittävät tietenkin päätöksentekijälle välittää tietoa suunnittelijoille ja monille muille toimijoille yrittävät välittää tietoa. Ja ei saa unohtaa, että monet päätöksentekijöistä ovat myöskin PK-yrityksiä. mitä tulee teknologiseen uutuuteen ja mitä enemmän sitä on, niin olemme sitä mieltä, että päätöksentekijät käyttävät eri aspekteja päättäessään, hyväksyvätkö he tämän innovaation. Heillä saattaa olla jo kokemusta, jos kyse ei ole kovinkaan innovatiivisesta asiasta jos on kyse suuresta äh, organisaatiossa, niin sillä saattaa olla sisäistä asiantuntijuutta äh, ja se saattaa pystyä arvioimaan näitä tietoja. Saattavat pyytää ulkoisia asiantuntijoita apuun. Mitä tulee innovaation sitä käsitellään äh, kansallisin hyväksyntämenettelyyn, joka, jossa käsitellään hyväksyntää yhdessä valtiossa. Lisäksi meillä on eurooppalaiset tekniset luvat, joita on yritetty levittää yhä enemmän ympäri Euroopan unionia. Ja eräs asia, josta me keskustelemme komission kanssa, on se, mikä on eurooppalaisen teknisen arvioinnin kattavuus ja laajuus on hyvin paljon puhuttu tästä EADstä, eurooppalaisesta arviointiasiakirjasta, ja me keskustelemme tästä nyt komission kanssa. Olemme huolissamme siitä, että jotta prosessi olisi toimia, sen täytyy olla myös erittäin kohdistettu. Mitä monimutkaisemmaksi yritämme tehdä eurooppalaisesta teknistä arvioinnista, sitä kalliimpi siitä tulee pitkällä tähtäimellä. Ja siksi meidän mielestämme ETAn täytyisi kuvastaa EADtä, eurooppalaista arviointiasiakirjaa. Ja sen pitäisi meidän mielestämme sisästää ainakin tuotteen kuvauksen, listan sen peruspiirteistä EU-ssa ja sitten ne piirteet, jotka ovat relevantteja siinä jäsenvaltiossa, jossa tuotetta halutaan markkinoida. Tämän lisäksi arviointimetodeja pitäisi löytyä tästä EADsta ja myöskin tietoa, joka liittyy tehdastuotannon valvomiseen. Yksi näistä tärkeä kysymys on se, että meidän täytyy varmistaa, että rahoitusmalli toimii kaikille sidosryhmille, tuottajille, mutta myös hyväksyville viranomaisille ja elimille. Ja CPR on ottanut tämän huomioon artiklassaan 20 kohdassa 2. Se sanoo, että innovoivan tuottajan ei pitäisi kantaa tämän EADn täyttä täysiä kustannuksia. Se on kovin järkevää, mutta tässä ei sanota, että mitä rahoitusmallia sitten käytetään näiden EADiden tuottamiseen. 32 artiklassa on hiukan taustaa tätä varten. Siinä sanotaan, että yhteisön rahoituksesta, puhutaan yhteisön rahoituksesta, mutta ongelmat piilevät yksityiskohdissa ja meillä on tästä asiasta vielä keskustelua komission kanssa. Seuraavalta kalvolta näette, mihin nämä kustannukset, eh, mihin ne kohdistuvat. Meillä on suoria kustannuksia, meillä on epäsuoria kustannuksia, esimerkiksi aikaa, joka kuluu EADn luomiseen ja ETAn luomiseen. Meillä on eh, epäsuoria kustannuksia, esimerkiksi EOTan jäsenyysmaksut, eh, erilaiset kokoukset, kustannukset, jotka on maksettava EOTan sihteeristölle. Miten tämä sitten maksetaan? No, tässä meidän mielestäni pitäisi nyt mennä yksityiskohtiin. On aivan selvää, että tuottajan pitäisi maksaa arviointityö, mutta ongelma on se, että meidän löydettävä rahoitusmalli EADn luomiselle ja miten tämä rahoitusmalli sitten toimii. No siitä me keskustelemme tällä hetkellä komission kanssa. No, rahoitusmallista vielä. Monet EOTan elimistä ovat jo sellaisia, että ne rahoittavat itse itsensä tai ovat siirtymässä siihen vaihin. EADn kehityskustannukset ovat meille avainkysymys, kuinka tuo malli saadaan toimimaan käytännössä ja CPRn täytäntöönpano vaatii mm, toimivan rahoitusmallin. Ja vaikka eh, CPR eh, sisältääkin tällaisen, niin yksityiskohdista on vielä keskusteltava. Ja sitten ihan käytännön kysymykset, ja eh, nyt haluaisin puhua CPRn täytäntöönpanosta. On varmaan ihan oikein, että mitä tulee yleisiin artikloihin, niin EOTA on varsin tyytyväinen tähän CPR ja sen tarkistuksiin. Huolta meille eivät aiheuta niinkään artiklat, vaan liitteet. Liite kaksi. Siinä tarkastellaan EADn kehitysprosessia. Me olemme hiukan huolissamme siitä, että siinä yritetään luoda jonkinlainen yksi koko sopii kaikille menettely, jossa katetaan kaikki ihan pienestä muutoksesta tuotteessa standardiin ihan siihen asti, että tuodaan aivan uudenlainen innovatiivinen tuote markkinoille. Ja tästä olemme hiukan huolestuneita. Tässä äh, sanotaan, että urakoitsija ja tuottaja yhdessä äh, sopisivat hyvin aikaisessa vaiheessa arvioinnista. Ja jos on kyse täysin uudenlaisesta teknologisesta, niin tämä on vaiheessa, jolloin arviointimenetelmää ei vielä tiedetä. On hyvin vaikea luoda äh, järkevää sopimusta, jos ei vielä tiedetä, että millaisia arviointimenetelmiä olisi käytettävä. Meidän mielestämme tässä pitäisi keskittyä enemmän että tässä yritetään kovin, ollaan kovin tarkkoja, mitä tulee aikatauluihin. Tässä sanotaan esimerkiksi, että tähän prosessiin pitäisi ryhtyä kuukauden sisällä, mutta prosessi itsessään ennen etan julkistamista kestää noin 18 kuukautta. Meidän on tiedettävä, mitä kuluttajat ja urakoitsijat tarvitsevat. Me emme tiedä, miksi tämä määräaika on kuukausi. Se voisi olla kuusikin viikkoa. On ymmärrettävä tämä prosessi, se on tärkeämpää kuin, että pidetään kiinni tällaista määräajasta, joka meidän mielestämme on merkityksetön. Joten meidän tulisi kehittää tätä menettelytapaa yhdessä sidosryhmien kanssa avoimessa keskustelussa käyttää esimerkiksi erilaisia sidosryhmiä mm, EOTasta, ei vaan tuottajia, vaan myös loppukäyttäjiä, jotta varmasti koko tämä menettely ottaa kaikki käyttäjät huomioon. Tässä on kalvo prosessista ja siitä, mitä me ajattelemme innovaation toimivan. Tässä on tämä elinkaari, käyrä, tämä sininen, se on tuoteen teknologia ja sitten kehitysvaihe, joka on tämä punainen käyrä. Meidän tulisi luoda eh, yhtyä EADn luonnosteluun siinä vaiheessa, kun innovaatio on vasta käynnissä. Minun kokemukseni mukaan eh, innovaatiossa on ensimmäinen prototyyppi, ensimmäinen tuote, ja siinä vaiheessa ETA pitäisi kehittää. Sitten sen jälkeen saadaan eh, toinen ja kolmas tuote, ne saattavat olla hiukan erilaisia, niillä saattaa olla erilainen sovellusala. Me sitten kehittäisimme EAD näitä tuotteita varten. Ja lopuksi meillä on useita tuotteita, joilla on jokaisella oma EADnsa, ja ne voidaan sitten konsolidoida kokonaisvaltaisempaan asiakirjaan, joka kattaa tämän tuoteryhmän ja ajan myötä tästä tämä tuoteryhmä voisi, siitä voisi, se voisi saada harmonisoidun standardin, joten tämä on se prosessi, jota tässä kalvossa kuvaillaan. Seuraavalla kalvolla muutamia esimerkkejä siitä, miten pitäisi näitä liitteitä tarkastella. Liite neljä Ähm, kaavio 1. Siinä yritetään määritellä soveltamisalaa, mutta tällä hetkellä tämä taulukko 1, se on taaksepäin katsovaa taulukko tuotteista, joita on jo olemassa, ei mahdollista tulevista tuotteista. Ja tarkoituksenahan on nyt tarkastella innovatiivisia tuotteita, emmekä me voi ennustaa millaisia tuotteita ne tulevat olemaan ja siksi on hyvin vaikea saada niitä sopimaan tähän ykköstaulukkoon. Ja siksi meidän mielestämme tätä tulisi tarkastella, koska vaarana on ajan hukka, että lykkäystä syntyy, kun yritetään saada hyväksyntä tuotteille, jotka ovat innovatiivisia, mutta eivät sovi tähän taulukkoon. Ja siksi meidän mielestämme pitäisi hiukan joustavammin tarkastella näitä asioita eikä yrittää sopeuttaa näitä uusia tuotteita taulukoihin, jotka ovat täynnä vanhoja. En kritisoi kuitenkaan kaikkia liitteitä, liite neljä taulukko kaksi, jossa käsitellään kriteerejä, on minun mielestäni erittäin hyvä äh, esimerkki siitä, miten äh, etsitään parhaita käytänteitä hyväksyntämenettelyssä. Ja mitä tulee tähän menettelyyn ja käytäntöön, niin meidän mielestämme liitteitä kaksi ja neljä voitaisiin parantaa. Meidän mielestämme tämän menettelyn pitäisi olla elävä ja sen pitäisi perustua jatkuvaan parannukseen ja tällainen monialainen sidosryhmien toiminta voisi olla hyvä. Me emme halua odottaa tätä CPRaa, kunnes käsittelemme avoimeiskysymyksiä, vaan haluaisimme nyt marraskuussa esimerkiksi järjestää seminaarin, jossa on useita sidosryhmiä paikalla ja siellä keskustella näistä asioista. Kiitoksia. Kiitos sitä hyvin kattavasta analyysistä. Se oli. Odotan mielenkiinnolla seminaarianne marraskuussa ja ehkä voimme saada sitten jotakin asiakirjoja josta varmasti voisi olla meille hyötyä. Olen nyt kuitenkin tietoinen ajasta, me kysymykset sitten lopuksi, tämän ensimmäisen osan lopuksi. Nyt antaisin puheenvuoron Giancarlo Bedottille seuraavaksi. Thank you. Thank you very much. Kiitos. Hyvää iltapäivää. Kun sain kutsun puhua tässä tilaisuudessa ja katsoin aikaa, joka oli varattu puhille. Totesin, että on mahdotonta antaa täydellistä mielipidettä kaikista asioista, jotka käsitellään tässä ensimmäisessä jaksossa, koska siihen menisi enemmän kuin 10 minuuttia. Siitä huolimatta yritän tehdä niin ja lähden liikkeelle ensimmäistä kysymyksestä, joka on mainittu tämän äh, jakson ensimmäisessä osassa, miksi kustannukset ovat, miksi tuotteet ovat erilaisia. Minun mielestäni vastaus tähän kysymykseen on hyvin yksinkertainen. Rakennustuotteet eivät ole lopullisia tuotteita, joita loppukäyttäjät voivat käyttää. Ne ovat äh, tällaisia välivalmiita tuotteita, joita asennetaan pysyvästi rakennustyön yhteydessä – Joten näiden tuotteiden osalta turvallisuuden käsite koskee, on pätevä vain siinä vaiheessa, kun ajatellaan sitä, mikä näiden tuotteiden osuus on siinä, miten toteutetaan perusvaatimukset, jotka liittyvät rakennustyöhön. Rakennustuote ei ole turvallinen tai epäturvallinen itsessään ja turvallisuuden käsite menee pidemmälle kuin äh, tällaisen tuotteen äh, aineelliset ominaisuudet tai piirteet. Tarvitaan jotakin muuta. Se riippuu siitä, millä tavoin tuotetta käytetään, miten se sisällytetään itse rakennustoimintaan, rakennustyöhön ja miten se tekevät ne, jotka kantavat vastuun tästä toiminnasta. Tämä on ehkä typerä esimerkki, mutta jos ajatellaan sitä, että on 30 sen, senttimetrin paksuinen pilari, joka on joko puusta tai betonista mistä tahansa, että jos se jaetaan 25 senttimetrin yläpuolelle maanpinnasta, jos joku teistä kävelisi sen ylitse, se olisi varmasti mikään ongelma teille. Mutta jos minä asetan tämän 20 metrin korkeuteen äh, maanpinnasta ja pyydän kokeilemaan samaa uudestaan. Te varmasti kannatte uskaltaisi tehdä niin, koska tarvittaisiin jotakin muuta, jotta tuntisitte, että tilanne on turvallinen, tarvitaan jotakin muuta, ja se ei kuulu tuotteen ominaispiirteisiin. Tuotteen mekaaniset ominaisuudet eivät ole muuttuneet, ne pysyvät muuttumattomina. Kysymys on vain siitä, miten tuotetta käytetään. Joten näistä erityispiirteistä johtuen CE-merkinnän merkitys niiden osalta on toisenlainen kuin CE-merkintä, jota käytetään esimerkiksi tuotteissa, joita koskevat toisen tyyppiset direktiivit, koska rakennustuotteiden ei täytyy täyttää mitään vaatimuksia, mitään perusvaatimuksia, jotka liittyvät standardeja ne yksinkertaisesti vain ovat, ajatellen sitä, mitä tietoa tuotteiden mukana kulkee, että tämä tieto on saatu luotettavalla tavalla käyttäen yhteistä kieltä, jonka ovat tunnustaneet ne, jotka käyt, ovat tottuneet harmonisoituihin eurooppalaisiin eh, spesifiointeihin ja niin, että jäsenvaltiot katsovat, että nämä tuotteet tiedot ovat luotettavia ja täsmällisiä. Toinen asia, joka on mainittu tämän jakson osalta, on se, mitä pitäisi selvittää siinä, mikä on tuotteiden suorituskyky. Mitä erityispiirteitä? Rakentamisprosessi perustuu viiteen eri vaiheeseen, ehkä muitakin vaiheita. Ja toimivat toimijat näissä vaiheissa, eri vaiheissa ovat eri toimijoita. Niillä on eri tarpeet saada tietoa, joitakin tietoja näistä tuotteista. Kysymys erilaisista teknisistä tarpeista, erilaisista teknisistä odotuksista, mikä tekee minun mielestäni mahdottomaksi laatia minkäänlaista listaa erityispiirteistä, koska riippuen markkina-alueesta, joka on tietyllä toimittajalla, tai riippuen siitä, miten tuotetta käytetään rakennustoiminnassa, nämä listat voivat olla vaihtelevia hyvinkin paljon. Minun mielestäni on äh, aika outoa sanoa, kuten on todettu luonnoksessa, siinä luonnoksessa, jonka minä näin, että jotta vältettäisiin tyhjiä selvityksiä, ainakin yksi suoritustaso, tyhjiä suoritustasoilmoituksia, niin ainakin yksi tieto tarvittaisiin. Mutta, mutta tällainen suoritustasoilmoitus totta kai sisältää tietoa suoritustasosta. Jos tämä on tyhjä, silloin ei ole tehty minkäänlaista ilmoitusta. Ja tämän lisäksi se, että sanottaisiin, että jos ilmoitetaan ainakin yksi piirre, silloin pitäisi myöskin luetella kaikki mahdolliset piirteet, jotka sisältyvät standardiin. Ja silloin ilmoitus muuttuu abstraktiksi muodoksi standardista, ja toisaalta siitä tulee saman aikaan ilmoitus niistä, siitä mitä itse asiassa ei ilmoiteta, mikä minun mielestäni olisi hölynpölyä. Tämän lisäksi minä en voinut löytää mit, mitään vastausta kysymykseen siitä, kenen pitäisi laatia tällainen luettelo. Minun mielestäni komissiolla ja jäsenvaltioilla on eri roolit, niillä on eri toimivalta, ajat, mikä olisi välttämätöntä, jotta voitaisiin laatia edes tällainen vähimmäisluettelo. Minun mielestäni tällaisen vastaavuus todistuksessa mm, mm, pitäisi, jotta se merkitsee että, että vastuus ottaisi valmistaja siitä, mitä tähän sisältyy. Se merkitsee sitä, että silloin tuotteen vastaavuus on sen mukaista, mitä on ilmoitettu, ja silloin ilmoitus on tehty käyttäen yhteistä kieltä – joka on vakiintunut eurooppalaisissa spesifioinneissa. Minun mielipiteeni on, että CPRn vaikutusala, kuten on määritelty otsikossa, on se, että se antaisi puitteet markkinoinnille, ei markkinoille. Mielestäni markkinoiden pitäisi itse voida vapaasti päättää, mitä ne tarvitsevat, ilmaistuna sen puitteen, niiden puitteiden mukaisesti, jotka ovat asetusluonnoksessa. Ja sitten vielä viimeinen kohta, joka ei ole sisältynyt näihin kalvoihin, ja se koskee poikkeuksia. Artiklassa, joka koskee poikkeuksia, on todettu, Siinä on käyty kolmenlaista, mutta tämä yksittäinen tuote, asiakaskohtainen. Minä pyytäisin pohtimaan seuraavaa asiaa. Kuinka monta rakennusta olette nähneet Brysselissä, joissa olisi, jollain aivan samanlainen julkisivu? Tämä on vain yksi esimerkki. Berlemont ja sen julkisivu, alueiden komitean rakennuksella on oma julkisivunsa. Ovatko nämä yksilöllisiä tuotteita ovatko nämä räätälöityjä tuotteita. Totta kai ne ovat sitä, mutta se ei sunkaan merkitse sitä, että nämä tuotteet voisivat hyötyä poikkeuksista. Tarvitaan parempia määritelmiä yksittäisille tuotteille, jotka ovat olleet sarjatuotteita, jotta voitaisiin välttää se, että sen jälkeen kun on hyväksytty asetus, tehtäisiin hyvin paljon erilaisia tulkintoja, jotka muuttaisivat täysin poikkeuksen merkityksen. Kiitos. Thank you very much for that honest account. And... Kiitoksia tästä rehellisestä puheenvuorosta. Arvostamme sitä kovasti. Ja sitten viimeinen puhuja, komission edustaja herra Vincente Leon Argieles. Thank you very much. Kiitoksia. Hyvää iltapäivää kaikille. Minä olen yrittänyt seurata puheenvuorossani tiukasti näitä kysymyksiä, joita pyysitte minun käsittelevän, koska ne ovat samat kysymykset, jotka esitettiin tässä muille puhujille. Olen pahoillani, mutta tulette varmasti kuulemaan osittain samoja vastauksia. Tämä on varmaan hyvä uutinen, koska jos työskentelee Senille Euroopan standardointikomitealle, e, niin yritetään saada aikaan hyviä standardeja, niin on hyvä ja, ja on hyvä, että Senin konsultti kuuntelee myös komission mielipiteitä, joten tulette meiltä kuulemaan samoja vastauksia osittain samoihin kysymyksiin. Ensimmäinen kysymys liittyi rakennustuotteiden CE-merkintöihin. Onko se erilainen kuin muiden tuotteiden CE-merkinnät? Vastaus on kyllä. Minä olen yrittänyt antaa teille eh, hiukan selkeyttä tähän, asiaan liittyen, koska se on kaikkein tärkein kysymys tässä koko asiassa minun mielestäni. Ja valitettavasti kovin usein sitä ei ymmärretä oikein. Minun eh, metodini on seurata näitä määritelmiä, ainakin sisältöä, mitä se merkintä että on näissä eh, direktiiveissä. CE-merkintä tarkoittaa ainoastaan, että tuote on direktiivien turvallisuusvaatimusten mukainen. On aivan selvää, että liitteet, eh, liite yksi kaikissa uusis, uusien on direktiireissä, niissä määritellään tuotteiden eh, vähimmäisturvallisuusvaatimukset, eli tämä tuotteen on täytettävä kaikki nämä vaatimukset. Kyse on siis siitä, että se täyttää vaatimukset. Mitä sitten CE-merkinnöistä rakennustuotteissa? No tässä ei ole kyse samasta asiasta. Kyse on ennemminkin suoritustasosta Tässä liitteessä yksi ei ole määritelty tuotteiden vähimmäisvaatimuksia. On täysin mahdotonta määritellä tuotteiden vähimmäisvaatimuksia, kun on kyse rakennustuotteista, vaan tässä on rakennustyön vähimmäisvaatimukset määritelty. Tässä sanotaan esimerkiksi, miten sillä täytyy rakentaa, jotta se olisi turvallinen, miten rakennus tulisi rakentaa, jotta se olisi turvallinen. Tämä määritellään liitteessä yksi. Joten CE-merkintä rakennusteollisuudessa, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, että suoritustaso on arvioitu niiden mm, menetelmien tai laskutapojen mukaisesti, jotka löytyvät harmonisoidusta standardista tai EADsta. Ja tämä tarkoittaa, että rakentaja on valmistaja on täyttänyt kaikki asetuksen menettelytavalliset vaatimukset. Ja seurauksena on se, että onneksi CE-merkintä suoritustasoilmoitus on ö, luotettava ja kunnollinen ja tuottaja vastaa siitä. Ja tämä CE-merkintä on täysin erilainen kuin muiden tuotteiden kohdalla. Kun on kyse rakennustuotteiden standardeista, niin ei usein ole raja-arvoja. Mitään ei vaadita, koska markkinoille tulevilla tuotteilla ei yleensä ole raja-arvoja. Poikkeustapauksissa on raja-arvoja, mutta mutta se on poikkeustapaus. Yleensä niitä ei aseteta rakennustuotteille, ei standardien eikä asetusten kautta. Miksi näin on? Miksi meillä on näitä eroja? Kuten Herra Bedottikin sanoi, rakennustuotteet ovat tällaisia välivaiheen tuotteita sekä taloudellisesti että käytännön tasolla ne ovat olemassa, jotta ne, niistä tulisi osa kokonaisuutta. Ne eivät ole niillä ei ole omaa olemassa olen oikeutusta, ne eivät ole kulutustuotteita, tietenkin ne ovat yhteydessä kuluttajaan joskus, mutta tämä on poikkeus ja tässäkin tapauksessa kuluttaja päättää itse, että hän haluaa olla tämän tuotteen käyttäjä koska kuluttaja, kansalainen tässäkin tapauksessa aikoo itse sitten yhdistää tämän tuotteen loppurakennukseen, joten rakennustuotteet eivät ole lopputuotteita ja siksi turvallisuus ei sillä tavoin koske näitä tuotteita, vaan itse rakennustyötä. Rakennustyön täytyy olla turvallista. Tietenkin tuotteeltakin voidaan vaatia jotain turvallisuustasoa. Esimerkiksi eh, vaarallisten aineiden eh, määrä. Meidän on ymmärrettävä, että rakennustuotteiden on oltava turvallisia eh, rakentajille ja myöskin ehm, rakennuksen käyttäjälle, mutta Pohtikaava, mitä, mitä nämä turvallisuusmääräykset ovat ja missä niitä säädellään, koska jos on kyse turvallisuudesta, niin jonkun täytyy sitä käsitellä. Ainoa poikkeus on vaaralliset aineet, niiden sisällyttäminen tuotteeseen ja näitä asioita käsittelevät asiantuntijat, jotka tietävät asiansa erittäin hyvin Tämä asetus, jota me nyt tässä käsittelemme, ei määrittele mitään ähm, erityispiirteitä tuotteilta, jotka liittyisivät äh, turvallisuuteen. Voitte lukea tämän asetuksen, siinä ei sanota mitään näiden tuotteiden turvallisuudesta. Nyt meillä on parlamentin tarkistus, joka ö, äh, käsittelee näitä vaarallisia aineita. Ja komissio sanoo tekstissään, ah, ei vielä, se tuleekin myöhemmin. Niin. Turvallisuus liittyy käyttöön. Siksi on erittäin tärkeää, että rakennustuotetta käytetään oikealla tavalla. Kuka on vastuussa äh, tuotteen käytöstä? No, äh, käyttäjä tietenkin. Äh, kuka on vastuussa rakennuksesta? Ei sementin valmistaja ole arkkitehti eikä myöskään urakoitsija. Arkkitehti ja urakoitsija ovat vastuussa rakennuksesta. Mutta jotta he pystyisivät ottamaan tämän vastuunsa, he tarvitsevat tietoa tuotteista. Sitä he tarvitsevat. Joten tässä nyt on kyse tiedotusjärjestelmästä, joka harmonisoidaan sillä tavoin, että jokainen toimija markkinoilla äm, sekä tuottaja että käyttäjä tietävät, mistä on kyse tietyn tuotteen kohdalla. Että me tarvitsemme tietoa ja tietoa näistä standardeista. Mitä sitten täytyy ilmoittaa? Tämän ilmoituksen tulisi viitata tarkoitettuun, tarkoitettuun käyttöön. Ensimmäinen kysymys on, että mihin tuote on tarkoitettu. Ja arkkitehdin täytyy tietää, mihin tuote on tarkoitettu, kun hän haluaa sitä käyttää. Ensinnäkin käytännön syistä ja toiseksi, koska jäsenvaltioissa saattaa olla sääntöjä, jotka liittyvät käyttöön. Meillä ei ole abstrakteja sääntöjä. Meillä on sääntöjä, jotka sanovat, että tämän maton tässä huoneessa sen täytyy täyttää vähintäänkin B-luokan paloturvallisuus normit. Tuon oven täytyy kestää tulipalossa vähintäänkin 60 minuuttia. Nämä säännöt liittyvät aina tuotteen käyttöön ja se on aivan normaalia. Se määrittelee, onko rakennus turvallinen vai ei. Me tarvitsemme tätä tietoa ja tämä tiedon täytyy liittyä tuotteen käyttöön. Sen tuotteen peruspiirteet määritetään sitä kautta, miten tuotetta käytetään. Tämä on tärkeä konsepti. Me tiedämme a posteriori, että nämä että tuotteita on käytetty, koska ne olivat sopivia siihen, mihin niitä haluttiin käyttää. Kuka siitä päätti? Käyttäjä, arkkitehti, urakoitsija, ei tuottaja koska tuottaja tuo tuotteensa markkinoilla ja niitä voidaan käyttää eri käyttötarkoituksiin. Joten käyttäjän täytyy määritellä käyttötarkoitus. Neuvosto on päättänyt, että kaikki tuottajat, kun he vievät tuotteita markkinoille, heidän täytyy määritellä ainakin yksi piirre, joka liittyy käyttötarkoitukseen. Mutta mikä? Siihen neuvosto ei ole vastannut. Minun mielestäni se, että ei ole vastattu tähän tärkeään kysymykseen, johtuu siitä, että neuvosto riippuu markkinoista. Neuvosto on varma, että markkinat ottavat oman roolinsa, niin kuin mekin komissiossa ajatellaan, että mitä markkinat sitten ovat. Ne ovat ensinnäkin puitesäännöt, turvallisuussäännöt, Ähm, tuottajille ja käyttäjille. Ja tuottajat päättävät, mitä he sitten ilmoittavat. Jos, komissio on tästä, jos neuvosto on tästä päättänyt, niin se luottaa siihen, että markkinat tekevät loput. Mutta miksi sitten päätetään vain yhdestä erityispiirteestä, koska meidän mielestämme logiikka olisi se, että joko ilmoitetaan kaikki piirteet, jotka ovat relevantteja käyttötarkoitusta varten, kuten standardissa määritellään. Tämä olisi loogista, koska nämä ovat relevantit tuotteen piirteet. Tai sitten neuvoston tai komission filosofian mukaisesti. Toinen vaihtoehto olisi, että koska olemme äh, varmoja siitä, että käyttäjä valitsee oikean tuotteen käyttötarkoitustaan varten, me emme aseta mitään ähm, velvoitetta, joka loisi sitten äh, e, tehottomuutta markkinoilla ja lisäisi byrokratiaa tuottajille – Joten tässä meidän mielestämme kaksi ainoata mahdollisuutta, jotka vastaisivat, ää, jotka olisivat loogisia, joko kaikki tai ei mitään. Mutta, mitään, ää, mutta nyt on kuitenkin valittu tällainen keskitie, eli ainoastaan yksi. Toinen kysymys liittyi vaarallisiin aineisiin, pitääkö ne ilmoittaa vai ei. Meidän vastauksemme on kyllä ne tulee ilmoittaa. Mutta meillä on jo muuta lainsäädäntöä, joka vaatii, että nämä vaaralliset aineet ilmoitetaan. Me emme eh, näe, että on mitään erityistä syytä sille, että että nämä vaatimukset asetetaan rakennustuotteille, mutta ei muille tuotteille. Meillä on REACH-asetus, josta on neuvoteltu jo pitkään ja se on nyt käytössä. Se on hyvin dynaaminen asetus. Ja sitten kuten te Rova Stille sanoitte, hyvät aidat varmistavat hyvät naapurit. Tämä ei ole tämän lainsäädännön tarkoitus. Meillä on muuta lainsäädäntöä, joka varmistaa nämä vaaralliset aineet. Me kannatamme sitä, että tehdään esimerkiksi viittauksia muuhin asetuksiin. Miksi emme ottaisi tähän mukaan viittausta, että kun täytyy ilmoittaa vaarallisten aineiden käyttöä, niin silloin täytyy noudattaa näitä säädöksiä ja ilmoittaa kuluttajille tilanteesta. Tällä tavoin voimme saada aikaan ratkaisun. Sitten artikla 5a. Kysyitte poikkeuksista. Eera Vedottikin sanoi, että olemme sitä mieltä, että tämä 5a on hyvin heikko artikla koska ensin pitäisi määritellä, mitä tarkoittaa erikseen tehty tuote, räätälöity tuote ja ö, ähm, tuote, jota ei ole tehty sarjatuotannolla. Nämä pitäisi määritellä. Ja sitten äh, toinen asia, jos yllättynyt lukiessa, niin tämän, tässä sanotaan, että äh, äh, tuottaja on vastuussa tuotteen turvallista käytöstä. Tässä nyt syntyy ongelma siitä, että kuka on vastuussa mistäkin. En oikein ymmärrä. Tässä poikkeuksessa pitäisi olla enemmän selkeyttä. Muuten emme näe mitään ongelmia. Ja sitten eräs asia, jota ette kysyneet nyt, mutta haluaisin nyt kuitenkin sanoa, äh, kommentoida asiaa, jota ette maininneet, nimittäin yksinkertaistetut menettelyt. Olemme sitä mieltä, että hyvin harvat ihmiset ovat oikeasti ymmärtäneet, mitä komissio halusi, kun se äh, ehdotti tätä äh, STDtä. Se tarkoittaa oikeastaan vain riittävät asiakirjat. Me haluamme kaikki yksinkertaistettuja menettelyjä poistaa byrokratiaa. Kaikki ovat samaa mieltä tästä. Se on tärkeää. Ja siksi me ehdotimme, että muuttaisimme hiukan tätä sanamuotoa ja sanomme, että no mikä nyt on tärkeää, on tärkeää määritellä yksinkertaistettu menettely. Jos haluamme yksinkertaistettu menettely, niin se on määriteltävä. Ja toiseksi on tärkeää määritellä, että milloin, eli mitkä, e, mitkä, mit, millaisten ehtojen on täyttyttävä, jotta yksinkertaistettua menettelyä voidaan käyttää. Ja sitten e, tuottajan on dokumentoitava, kun se käyttää e, tätä yksinkertaistettua menettelyä kaikki. Joten ehdottaisin, että STD korvattaisiin riittävin asiakirjoin riittävä dokumentaatio, jotain tällaista siihen pitäisi laittaa, koska on täysin Muuten tämä on täysin turhaa ja se luo ainoastaan turhaa keskustelua. Kiitoksia oikein paljon. Kiitos. Kiitos kaikille kolmelle ensimmäiselle puhujalle. Tiedän, että kello on nyt 10 yli neljä. Ja olen iloinen siitä, että meillä on e, paikalla kollegoja. Niin, haluatko joku varjoesittelijä käyttää puheenvuoron? Herra Maija, ehkä Heidi. Ja Heidi. Ja noch eine Vielä yksi täydentävä kysymys tästä suoritustasoilmoituksesta ja poikkeuksista. Jos siis artiklan 5 mukaan on olemassa poikkeus, eli oletetaan ensin, että, tai minun mielestäni tämä on vähän epäselvästi muotoiltu, niin uskon, että meille tulee vaikeuksia artiklan 4 kohdan kaksi kanssa, koska siellä lukee, että informaatiota missä muodossa tahansa e, suoritustaso ilmoituksesta e, saa antaa vain, jos ne ovat suoritustaso ilmoituksen, e, ilmoituksessa sisältönä ja siinä eriteltynä. Eli toisin sanoen kysymys, jos ei ole suoritustaso ilmoitusta, niin silloin ei saa antaa myöskään mitään informaatiota, koska sitä ei ole selvitetty suoritustasoilmoituksessa, koska sellaista ei ole. Minun mielestäni tässä on vielä suuri aukko, koska informaation pitää olla mahdollista myöskin erityistuotteissa, yksilöllisesti valmistettujen tuotteiden kohdalla, eikä pelkästään sarjatuotannossa. Tämä on yksi kysymykseni. Ja minulla on vielä toinen kysymys, jos saan sen lisätä. Mitä mieltä olette ja myöskin sitten muut asiantuntijat, mitä olette e, poikkeuksesta artiklassa 37, eli mikroyrityksistä. Tämän kysymyksen halusin esittää ja sitten käytännöstä jo myöskin suorituksesta kysymys kielestä. Pitääkö kääntää kaikille kielille? koska keskisuuri yritys myy tukkukaupalle, eikä hän tiedä, että kenelle tukkukauppias myy, mihin maahan tukkukauppias myy. Eli pitääkö hänen aina seurata kieltä ja mihin maahan myydään, pitääkö hänen toimittaa sitten nämä kielet ranskaksi, jos myydään Ranskaan tai Kreikkaan, jos myydään Kreikkaan. Thank you, Mr. Meyer. Kiitos, Meyer. Heidelöyle. Esitän asian lyhyesti, koska minusta on tärkeää myöskin, että muut puheenvuoropitäjät saavat puheenvuoron, mutta minun kielellänikin oli kysymys, että miten komissio oikeastaan määrittelee mikroyritykset, kun sanotaan, että artiklassa 5 product individually manufactured and custom... tuote, jota sarjatuotteena. Tämä on täysin selvää. Minä kenties voisin tällä käsitellä se on ymmärrettävämpi kuin käsite mikroyrittäjyyden yksityiskohtaisella keskustelulla jossakin vaiheessa. Minua hiukan hämmästytti se, että kysymys merkinnästä ylipäätään siinä yhteydessä puuttuu markkinavalvonta. Totta on tietysti mukava, jos markkinat järjestö, hoitavat itse kaikki, mutta mehän me tiedämme, että hinnalla on tässä ratkaiseva merkitys. Ja markkinavalvonta on sitä varten, että ei huolehtimaan sitä, että hinta on oikea. Siksi en ymmärrä, miksi tämä iskusana, joka on hyvin ongelmallinen osa tässä rakennustuoteasetuksessa. Miksi tämä puuttuu? Thank you, Mrs. I don't know if... Kiitos. Herra, Re, herra Repo. Mr. Repo, do you want to... Herra, Repo, haluatteko te käyttää puheenvuoron nyt? Um, I would like to maybe ask any of the... Haluaako joku puhuista vastata herra Mairille ja Rova Ryylelle? Mr. Cooper. Herra Cooper. Niin, toimihan tämä. Niin. Minusta, mitä tulee näihin äh, pienimuotoiseen tuotantoon, se minä jätän kollegoilleni ja myöskin siirtyvät poikkeuksiin. Mitä tulee sitten poikkeuksiin, minun mielestäni tämä riippuu siitä, mistä on lähtöisin tuotteen määritelmä. Useimmat rakennusalan tuotteet tulevat markkinoille tuottajilta ja päätös siitä, soveltuuko ne, tuvatko ne johonkin tarkoitukseen, sen tekevät käyttäjät. Minä voin kuvitella, että on olosuhteita, joissa suunnittelija, joka haluaa tietyn tyyppisen ikkunan vaikkapa jonkin kirkkoon, ja jolloin suunnittelu tehdään jo ennen kuin tuotetta itse asiassa on edes markkinoilla – ja tällaisissa olosuhteissa voi kysyä, miksi olisi välttämätöntä laittaa CE-merkintä tuotteeseen, koska tuotteen piirteet on, on löydetty lukkoon suunnittelija jo äh, alussa. Kiitos. Haluaako joku muu esittää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Maybe. Aivan lyhyesti siihen, mitä Cooper sanoi. Jos olen ovien valmistaja ja saan tilauksen toimittaa oven vaikkapa St. Paulin katedraaliin. Minun ei pitäisi ottaa tilaus, minun pitäisi laittaa tähän eh, CE-merkintää tähän oveen, koska se on räätälöity tuote. Mutta esimerkki, jonka esitin puheenvuoroni aikana, joka koski Berlimonin julkisivua esimerkiksi, saattaa olla tuotteita, jotka ovat lähtöisin, joissa käytetään tällaista vakiintunutta eh, profiilijärjestelmää. Ja jos se, miten näitä eri elementtejä kombinoidaan, voi johtaa lukuisiin eri tuotteisiin. Silloin nämä eivät ole kuitenkaan räätälöityjä tuotteita, ne ovat tuotteita. Kysymys on siitä, miten käytetään näitä eri profiilijärjestelmiä. Räätälöity tuote on sellainen kuin esimerkiksi St. Paulin katedraalin ovi. Mutta tämä nyt on äh, se on asia, joka voitaisiin määritellä paremmin tässä äh, äh, luonnoksessa. Thank you very shortly because uh, there has... Niin, kiitos ihan lyhyesti, koska täällä on tehty joitakin ihan konkreettisia kysymyksiä. Tähän viimeiseen kysymykseen voisin vastata tämä mikroyritysten määritelmä. Se on niin tarkka. Se on määritelty yhdessä asiakirjassa. Minun mielestä, niin normaalisti tämä viittaus olisi asetuksen viimeisessä versiossa. Ja mitä tulee työntekijöihin, niin mikroyrityksessä on alla kymmenen työntekijää ja sitten on vielä määritelmä, mitä tulee liikevaihtoon. Olikohan se 250 000 euroa meillä on joka tapauksessa ihan selkeä määritelmä mikroyritykselle olemassa. Toiseksi, en tiedä ymmärsinkö aivan oikein kysymystä liittyen 37 eh, artiklaan ja kieliin. Ei siinä puhuta kielistä. Jos oikein tarkkaan luemme tämän 37 artiklan, niin voisimme ymmärtää, että sitä voidaan äh, soveltaa ainoastaan hyvin paikallisiin yrityksiin, koska ne yritykset, jotka hyödyntävät tätä artiklaa, niiden täytyy olla mikroyrityksiä, niin artikla 37, mikroyritykset. 37 artikla. Number four. Article ah, Okay. Artikla 7, kohta 4. Ah anteeksi. Hyvä on. Niin, Tämä äh, tulee aivan äh, suoraan äh, uusista oikeuspuutteista, eli keskustelu oli käyty ja me olemme päättäneet. Me yritimme myöskin neuvostossa seurata uusia oikeuspuitteita. No, olemme valmiita pohtimaan tätä asiaa uudelleen, mutta on osoitettava, että uusi ehdotus on parempi kuin vanha. No niin sitten artikla 4, kohta 2. Tässä sanottiin, ymmärsin kyllä varmaan kysymyksen, mutta en ole aivan varma, olenko samaa mieltä ongelmasta. Tässä sanotaan, jos jotain piirrettä ei eh, ilmoiteta, niin sitä eh, ei voi mainostaa. Eli tässä eh, halutaan motivoida ilmo- ilmoittamiseen, kannustaa siihen. Jos sitä ilmoita, niin sitten siitä ei voi puhua, mutta periaatteessa se on hyvä asia. Well, thank you for answering those questions. Kiitos vastauksista. Ja nyt siirrymme sitten toiseen osaan tätä kuulemista. Olemme nyt jo viisi minuuttia aikataulusta jäljessä, mutta yritämme pitää aikataulusta kiinni kuitenkin. Esittelen jokaisen puhujan. Meillä on tohtori David Moore, joka on äh, British Construction Steelwork Associationista, eh, herra Jan Comans, joka edustaa Euroopan rakennusalan eh, federaatiota, eh, standardeista ja laadun valmivarmistuksesta. Meillä on professori Bossenmaier, joka edustaa Deutsche Institut für Bautechnikia, joka myöskin on ollut mukana, ollut mukana Eurocodeissa. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, Michael Roberts, joka täällä on Kanin edustajana, joka on työturvallisuuden ja standardisoinnin komissio. Ja antaa sen ensin puheenvuoron David Moorille. Thank you, Chairman, and good afternoon. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää. On todellakin suuri ilo olla tänään tänä iltapäivällä kertomassa teille joistakin asioista, jotka liittyvät tähän merkintöihin. Noin. Ehkä aloittaisin antamalla teille yleiskuvan rakennusalan markkinoista täällä Euroopassa. Ja ehkä puhun sitten yksityiskohtaisemmin teräsalasta, terän sen tuotannosta aina rakentamiseen asti. Rakennustuotteita koskevat asetukset koskevat hyvin monia asioita ja erät suurimmista tuotteista ovat lähtöisin minun teollisuudenalastani. Niin. Otan tässä merkintää, joka on hyvin myönteinen. Meidän kantamme sitä hyvin myönteinen, mutta ero, ero muihin rakennustuotteisiin – on kenties se, että, että nämä osat, joita meidän me rakennetaan, ovat suuria. Jos katsotaan artiklaa 5, joka koskee poikkeuksia, kestävyyttä ja ehkä myöskin politiikkaa tämän merkinnän osalta, miten sitä voitaisiin harjoittaa viranomaiset kautta Euroopan unionin. Toivottavasti heillä on oikea määrä ihmisiä tekemässä, harjoittamassa politiikkaa. Euroopan rakennusalan teollisuus on hyvin laaja-ala. Se edustaa 8 prosenttia Euroopan BKTstä ja sen palveluksessa on noin 20 miljoonaa ihmistä ja 8 miljoonan tonnin edessä käytetään terästä eri tuotteissa, seinissä, rakennuksissa, varastoissa, supermarketeissa, korkeissa rakennuksissa ja silloissa, joten meillä on hyvin, hyvin suuri kirjo erilaisia rakennustuotteita. Teräs lähtee liikkeelle rautamalmista, jota sulatetaan ja sitten se valsataan erilaisiksi kerroksiksi. Näette tässä, miten valsaus tapahtuu. Ja sitten tästä seuraa sitten tällaista sarjatontoa tietysti otetaan kilometri kilometriltä, jota voidaan käyttää rakentamisessa. Useimmat osat otat CE-merkintyjä, merkintä on lähtöisin tuottajilta, ja minun omat jäseneni, rakentajat, ostavat nämä tuotteet, jotka itse ovat valmistajia, jotka ostavat terästuotteita, ne leikkaavat niitä, poravat niitä, muokkaavat niistä mutkikkaita rakenteita, joita käytetään erilaisissa rakennuksissa, ja voitte nähdä, minkä tyyppisiä tuotteita tuotetaan, siirretään rakennuspaikoille siis hyvin suurista yksiköistä, ja nämä olisivat siis myöskin tuotteita, joissa on CE-merkintä. Me myöskin pystytämme rakennuksia, tuotamme näitä teräspalkkeja, joita pystytämme ja voitte nähdä täältä, miten erilaisia palkkeja, miten niistä saadaan puitteita, teräspuitteita. Tämä tuotteet ovat myöskin CE-merkitty, joten siis nämä tämä sen teräspuitteen rakenteet ovat CE-merkittyjä direktiivin puitteissa – Seuraavassa voitte nähdä sen, mikä on tuotteiden kirjo, jota me tuotamme hyvin laajoista tuotteista, jotka ovat yksittöisiä tuotteita, erilaiset sillat, rakennukset ja sitten myöskin erilaisia varastoja. Ja jos näistä tapahtuisi joitakin häiriöitä, tulokset voisivat olla hirvittäviä, se johtaa ihmisalmien menettämiseen ja aiheuttaisivat myöskin taloudellisia menetyksiä. taaksepäin, taaksepäin minun aikomukseni oli osoittaa teille, ensi, näyttää teille ensimmäinen terässilta, joka siihen merkittiin, kaikka äskettäin. Itse kysymys on sillasta, joka rakennettiin 1911 se purettiin, valmistettiin uudestaan ja koottiin uudestaan ja sai CE-merkinnän. Seuraava. Niin. Mikä on meidän näkemyksemme CE-merkinnästä? Me tuemme sitä, että se tulee pakolliseksi silloin, kun on kysymys tuotteista, joissa turvallisuus on tärkeää. Me haluamme yhtäläiset toimintamahdollisuudet kautta Euroopan unionin CE-merkityille tuotteille, joita me tuotamme meistä. Tämä merkintä parantaisi laatua ja myöskin meidän teollisuuden alamme ammattitaitoa. Terästuotteet, kuten eh, palkit, joita tuotetaan, ja eh, pultit, joita rakennetaan, ovat tällä hetkellä CE-merkittyjä. Ja tällaiset sillat ja vastaavat tuovat saman merkintänsä aika pian. Ja nämä merkintöjä on käytetty pitkään ja on saatu aikaan tarvittavat järjestelmät ja tarvittavat ihmiset ja myöskin koulutus, jotta voidaan myöskin tulevien astusten pohjalta ja säätöjen pohjalta harjoittaa CE-merkintää. Mitä ovat erot eri tuotteiden välillä niiden tuotteiden välillä, joita me tuotamme verrattuna muihin tuotteisiin. Niiden osalta turvallisuus on hyvin kriittinen kysymys, koska esimerkiksi silta pettää, se johtaa ihmiselämien menettämiseen. Uusissa tapauksissa kysymys on yksittäisistä tuotteista, laajoista tuotteista, hyvin suurista tuotteista, ja niillä on pitkä elinkaari. Kaikki nämä ovat sellaisia kysymyksiä, jotka liittyvät CE-merkintään, jota täytyy valvoa. Meistä tällaiset tuotteet, näitä ei tulisi sisällyttää artiklan vaasi 5 kohtaan, koska teräs äh, siltojen ainakin tulisi äh, olla poikkeuksia. Kuten aiemmat puhujat, minusta parempi määritelmä poikkeuksesta täytyisi myöskin esittää. Mutta mihin tämä CE-merkintä sitten laitetaan? Tämä on hiukan naurettava kysymys. Asetuksessa sanotaan, että se voidaan laittaa tuotteeseen, tuote on aika suuri, mihin sen laitetaan pakkaukseen, pakkausta ei ole sillalle esimerkiksi, tai kaupallisiin asiakirjoihin. Meistä työturvallisuusasiakirjoissa voitaisiin olla, mutta ehkä tämä on se paras paikka ajatellen asiakasta. How long? Miten pitkän pitäisi säilyttää näitä asiakirjoja aiemmassa versiossa, joka koski tätä rakennustuoteasetusta. Siinä ehdotettiin, että dokumentointi säilytettäisiin koko tuotteen elinjään ajan. Se voi olla aika pitkä tämä elinikä jossakin tapauksessa. Miksi supermarkettien elinjäksi suunnitellaan 25 vuotta, toimistoille 60 vuotta, silloillista 25 vuotta. Tietysti monet tuottajat eivät ole enää olemassa silloin, niitä ei enää olemassa silloin, kun tämä elinkaari päättyy. Joten voitaisiin sanoa, että tuottajan pitäisi säilyttää, valmistajan pitäisi säilyttää tuotet vain 10 vuotta, Iso-Britanniassa se on 12 vuotta, ja siellä oikeudellisten määrästä mukaisesti näitä täytyy säilyttää 12 vuotta. Joka tapauksessa EC-merkintä on muuttumassa joksikin muuksi kuin mitä se alun perin oli. Jos me kokosimme näitä piirteitä, jotka eivät ole koska tuottajahan ei päätä sitä, mihin eh, tuote laitetaan, mutta jos ajattelemme kestävyyttä, Kestävyyden siihen liittyvää eh, tiedot täytyisi säilyttää koko tuotteen elien ajan. Täytyy tietää myöskin silloin, kun elinakaari päättyy, koska voidaan silloin päättää, miten tuotetta voidaan kierrättää, miten se voidaan käyttää uudestaan. Ja voidaan myöskin katsoa, kuka sen voisi tehdä. Palaisin takaisin näihin poikkeuksiin. Toistaisin se, mitä aiemmat puheet ovat sanoneet, että suurin osa tuotteista, joita minä tuotan, ovat sellaisia, että ne ovat yksittäistuotteita. Ja niitä, ei voisi koskettaa poikkeuksia, koska ne ovat kaikki hyvin, niiden osalta turvallisuus on hyvin tärkeä. Kysymys on yleisestä turvallisuudesta. Ja tarvittaisiin sertifiointia, joka varmistaa sen, että ne ovat turvallisia julkisessa käytössä. Mainitsin kestävyyden. Se on eräs tärkeistä perusvaatimuksista. On tärkeää ilmoittaa sellaisia asioita kuin energia, jota on käytetty tuottamiseen, tämän teräksen tuottamiseen, mutta myöskin sitä, miten paljon kierrätys tapahtuu tuotannossa. Kaikissa hiiliterästuotteissa on tietty määrä kierrätettyä tuotetta. Miksi Iso-Britanniassa 6 prosenttia kaikista teräksestä on kierrätettyä, mutta voimme aina myöskin käyttää joitakin rakennuksia uudestaan. Esimerkiksi voidaan purkaa ja niitä osa voidaan käyttää uudestaan. Meillä Iso-Britanniassa on tavoite nolla, target zero, jossa pyritään samaan aikaan alhaisen hiilen rakennuksia. Tämä on hallituksen aloite 2050, jossa pyritään myöskin uudelleen käyttämään teräsrakenteita. Tätä, myöskin tässä C-merkinnässä tämä uudelleenkäyttö on meidän mielessämme alkaneet käyttää uudestaan rakennuksia, jotka on rakennettu 50-60-luvulla ennen kuin koko C-merkintä ajateltiin, ennen kuin asetukset olivat voimaan – Meillä on hyvin vähän tietoa siitä, minkälaisia materiaaleja on käytetty näiden teräsrakenteiden suojelemiseen, miten näitä tullaan käsittelemään, miten voidaan CE-merkitä näitä materiaaleja. Nämä ovat asioita täytyy pohtia. Minä me uskon, että me voimme tehdä CE-merkintää ehkä tiettyjä osia, jotka on tuotettu näihin uusiin rakennuksiin, ne on kuitenkin C-merkitty. Ja tämä on minun viimeistä edellinen kalvoni, joka koskee politiikkaa. Teollisuuden alana me olemme huolissamme siitä, että tulee olemaan tuottajia, jotka eivät noudata lakia jotka tulevat väärennetyllä tavalla antamaan CE-merkinnän tuotteilleen. Olemme huolissamme siitä, että viranomaisilla ei ole riittävästi resursseja valvoa tätä. En ö, uskoa, että valvojat menevät rakennuspaikoille katsomaan, että tuotteet ovat CE-merkittyjä. Niin tehdään vain siinä tapauksessa, että tapahtuu virheitä. Minun teollisuuden alani on halukas luomaan tällaisen nimettömän varoitusjärjestelmän, jossa voimme identifioida ne tuotteet, jotka eivät noudata lakia. Mutta tämä vaatisi jonkinlaista keskusrekisteriä, joka koskisi CE-merkintää käyttäviä tuottajia. Joten yhteenvedonomaisesti terästeollisuus tukee pakollista CE-merkintää silloin, kun on kysymys rakennustuotteista, jotka ovat, jossa turvallisuus on tärkeä kysymys. Mistä on tärkeää, että tuottajan tulisi säilyttää dokumentoitu kymmenen vuotta, mutta joitakin piirteitä, joidenkin piirteiden osalta pitäisi säilyttää pitempään ennen kaikkea on kysymys turvallisuudesta. Meistä on tärkeää, että täytyy miettiä valvontaa, miten valvotaan CE-merkintää Euroopan yhteisössä. Tässä on minun esitykseni päätöskohta. Kiitos kuuntelemisesta. Very much for that, uh, David. Kiitoksia kovasti tästä, David. Olisit iloinen kuullessasi, että meillä oli eilen, eh, meillä oli viime viikolla kuuleminen yleistä eh, turvallisuusdirektiivistä ja tällainen valvonta on eh, erittäin tärkeää kaikilla eri aloilla. Mutta nyt menemme seuraavaan puhujaan, herra Kumans. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Minä tulen puhumaan teille Fiekin puolesta. Pirkin nimissä. Se on järjestö, joka on ollut olemassa jo yli sadan vuoden ajan ja me edustamme urakoitsijoita, jotka toimivat rakennusalalla, insinöörialalla EU-ssa ja EUn ulkopuolella. 29 maassa ja me edustamme 34 federaatiota. Jos katsotaan urakoitsijoita, niin voitte huomata, että urakoitsija on todella paljon ja me saa unohtaa, että puhumme valtaisesta määrästä erittäin pieniä yrityksiä. Minä itse ää, ää, olen, toimin ää, katto- ja kattoyrityksessä Belgiassa ja minä, meidän yrityksemme on siis tällainen keskusuuri yritys. Ja voitte huomata, että yrityksessä on seitsemän ja puoli miljoonaa rakennusyritystä, niin voitte kuvitella, että minä en pidä yritystäni kovinkaan e, isona. Meillä on hyvin paljon yksityisyrittäjiä, toiminimiä, e, hyvin pieniä yrityksiä, joissa kaksi tai kolme e, henkilöä on vastuussa tuotteiden vastaanotosta rakennuspaikalla. Ja siksipä noin 10-12 miljoonaa ihmistä vastaa tuotteiden vastaanotosta rakennuspaikalla. Ja minä haluaisin puhua tänään rakennustuotteiden kuluttajista, koska näiden ihmisten koulutustaso on samantyyppinen kuin sellaisten ihmisten koulutustaso, jotka menevät supermarkettiin ostamaan suklaata tai juustoa. Tämä on tärkeää pitää mielessä, jos puhumme näistä asioista, joista haluamme nostaa esille tänään. Me haluamme nostaa esille kaksi asiaa. Ensinnäkin tämän asetuksen soveltamisalan selkeyttäminen. Puhumme tuottajista, emme urakoitsijoista ja sitten urakoitsijoille on tärkeää, että saamme luotettavia yksityiskohtaisia tuotetietoja. Mitä tällä tarkoitamme? Jos saamme tuotteen äh, rakennuspaikalle, niin meidän on heti yhdellä silmäyksellä pystyttävä näkemään, äh, mikä tuote on, ja meidän on nähtävä se tässä CE-merkinnässä. Emme halua lukea tätä pitkää äh, julistusta ilmoitusta tietääksemme, mistä on kyse. Ruokkoitsijan on pystyttävä tunnistamaan tuote, kun se tulee rakennuspaikalle ja sen on pystyttävä pystyttävä tunnistamaan se ilman mitään epäselvyyksiä. Urakoitsijan ei täytyisi joutua menemään nettisivuille tunnistaakseen tuotteen. Ja kun tuotteita tulee ja niissä on liian vähän tietoja, riittämättömiä tietoja, niin vaarana on, että tuote asennetaan väärin tai huonosti. Jos katsotte CE-merkintää, jos pystyttäisiin lukemaan sen, niin näette, että siinä on erilaisia ilmoituksia. Tässä on tällainen CE-merkintä, mm, jossa, joka on tiilin CE-merkintä, ja siinä sanotaan, että sitä saa käyttää ainoastaan sisätiloihin. Jos minun työntekijäni niin sitten haluaisi näitä laittaa esimerkiksi kattoon, niin se ei kävisi, koska tässä lukee, että ovat Äh, ainoastaan sisätiloihin. Jos äh, olisi mentävä tuotantonumeron kanssa nettisivuille, niin tämä olisi hiukan hankalaa ja siksi tuemme äh, neuvoston ehdotusta siitä, että artikla 9 antaa mm, selkeät säännöt ja antaa avoimuutta käyttäjille, kun he näkevät rakennustuotteen rakennuspaikalla. Se merkinnä pitäisi antaa riittävästi tietoja. Jos katsomme tämän asetuksen soveltamisalan selkeyttämistä, niin monet puhuvat viisi artiklasta. Koko asiakirja puhuu tuottajista ja tuotteista, joita viedään markkinoille. Kun ryhdymme lukemaan viisi artiklaa, näemme, että siinä tehdään poikkeuksia, mutta kohdassa A puhutaan poikkeuksista ähm, tuottajille, jotka asentavat tuotteita. Äh, tuottaja, joka asentaa tuotteita rakennuspaikalla, niin hän on automaattisesti urakoitsija. Ja kun äh, urakoitsija ähm, palkkia työstää rakennuspaikalla, hän tekee aivan tavallista työtään. Jos hän työstää palkkia työpajallaan, niin hän tekee aivan tavallista työtään. Jos hän sen sijaan työttää näitä, työstää näitä palkkia myydäkseen niitä eteenpäin, niin silloin hänestä tulee tuottaja. Henkilö, joka asentaa tuotteita rakennukseen, on urakoitsija. Henkilö, joka tuottaa rakennustuotteita ja vie niitä rakennuspaikalle, on tuottaja. Ja siksipä artikla 5 voidaan poistaa täysin, koska siinä puhutaan tuottajien toiminnasta. Mitä tulee 5 artiklan kohtaan B, niin siinä käsitellään tapausta, jossa rakennuspaikalla muutetaan tuotteen joitakin piirteitä. No, tämäkin on tuottajan tehtävä pysyäkseni ö, ö, omalla alallani. Jos minä ostan ö, sinkityn sadevesirännin ja niin siinä pitäisi olla CE-merkintä, se on rakennustuote. Jos minä ostan rullan sinkityä peltiä, niin siinä pitäisi olla CE-merkintä, se on rakennustuote. Mutta jos minä paikan päällä teen siitä sadevesirännin, niin silloin siinä e, ei pitäisi olla CE-merkintää, koska minä en, ole tuot, en tuota paikan päällä mitään, vaan ainoastaan asennan tämän rakennukseen. Jos tämä ränni ei sopi, sovi kattuun ja minä muutan sitä, niin silloin toimin kuten urakoitsijan tulee tehdä. Hänen, silloin minun ei tulisi joutua soveltamaan poikkeusta. Poikkeus pitäisi poistaa täysin, koska tässä on kyse urakoitsijan työstä eikä tuottajan työstä. Olen eri mieltä kuin edeltäjä puhuja. Jos rakentaa sillan, niin ei se tarvitse CE-merkintää. Jos on aivan sama, että rakensiko sillan paikan päällä tai 100 kilometriä rakennuspaikasta, niin sillä ei ole merkitystä. Henkilö tai yritys, joka rakentaa sillan, on urakoitsija eikä tuottaja. Ei tämä mm, yritys tule rakentamaan 25 siltaa ja myy niitä eri henkilöille, jotka sitten asentavat ne eri paikkoihin. Ja nyt tulen johtopäätöksiini. Tämä on melkein viimeinen kalvo. Haluaisimme selkeyttä asetuksen soveltamisataan. Sen ei tulisi koskea urakoitsijoita. Urakoitsijat eivät ole tuottajia. He kokoavat tuotteita rakennuspaikalla, ostavat CE-merkittyjä tuotteita, mutta eivät itse tuota CE-merkittyjä tuotteita. Ja tämän asetuksen ei tulisi muuttaa niitä ilmoituksia, joita on tuotteessa. Se, mitä meillä on, sen haluaisimme jo, nyt on olemassa, sen haluaisimme pitää. Ja lisää tietoja löydätte meidän nettisivuiltamme. Kiitoksia. Tämä hyvin ajassa. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron professori Bossenmeierille. Olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Frau... Monet kiitokset, rouva puheenjohtaja, arvoisat naiset ja herrat se, mikä minulla oli tarkoitus sanoa, niin tulen muuttamaan sitä, koska en halua kaikkea, mitä täällä jo on aikaisemmin sanottu. Ja minun täytyy sanoa, että nämä kriittiset kohdat, jotka minä toistaisin, niin ne kuulitte jo. Ja minä olen myöskin antanut teille englanninkielisen kannanottoni, ja se on pitkä versio, ja pyydän, että tutustutte siihen. Siinä nämä asiat lukevat. Rouva puheenjohtaja sanoitte aikaisemmin yhden asian, minkä mielellään kuulee, eli eh, kun on eurokoodit laadittu, niin te sanoitte, että ne kiehtovat teitä nämä eurokoodit. Minä mielelläni aloittaisin esitykseni siitä, että sanon, että yksi tärkeimmistä ongelmista, eh, herra Leons, myöskin, tämän varmasti tunteemme, olemme hänen kanssaan myöskin asiasta keskustellut, on se, että nämä käyttösäännökset tai laskentasäädökset rakennuksille niitä ei pystytä harmonoimaan. Ja rakennustuotteiden harmonoinnilla niin kierretään kehää, eli tarvitsisi aloittaa toisin. Meidän pitäisi aloittaa toisesta päästä, mutta tiedän, että se ei ole mahdollista. Sen olen kokenut aikaisemmassa työssäni, mutta kun tätä asetusta täytäntöön pannaan, niin tyrmäämme samaan ongelman kuin aikaisemminkin, eli meidän pitäisi aloittaa laskentasäännöistä. Te mainitsitte eh, eurokoodit ja sitten DC 350 meillä on kestävyydestä jo, mm, tai kestävästä kehityksestä jo säädöt, joita tarvitsisimme mitä varten. Ei sitä varten, että minä olisin harmonoinnin fani, mutta haluan sanoa, että käytännössä niitä ei pystytä toteuttamaan, jos ajatellaan harmonointia, joka tällä hetkellä on täysin jäsenvaltioiden toimivallassa, niin sehän tiedetään, mutta jos ajattelen että en pysty täydellistä tuoteselostetta antamaan, en edes niille tuotteille, joita tarvitsisimme, ilman että olisi yli tuhat erilaista parametriä, kun meillä ei ole perusteita määritelty. Keskipitkällä tähtäyksellä toivoisin, Eli tämä on sellainen kommentti, että minä saan esittää sen täällä tämän toiveen, että keskipitkällä tähtäyksellä ei tarvitsisi menettää yhtään ihmishenkeä, ei yhtään ainutta. Minä pyytäisin keskipitkällä tähtäyksellä jäsenvaltioita, että käynnistäisivät harmonoinnin tällä alalla – ja sen jälkeen rakennustuotteiden äh, harmonointi olisi ilman muuta mahdollista. Eli on mahdollisuuksia yhtenäis- yhtenäisillä markkinoilla. Ja mitä tulee teidän kysymyksiinne, niin minä haluan lyhyesti puhua myöskin luvista, koska minä olen tehnyt työtä tällä alalla monta vuotta. Minä tuen sitä, mitä herra Cooper sanoi tästä tietenkin. Mikäli sallitte, niin haluaisin vielä mainita, että Tämä, nämä eurooppalaiset tekniset luvat, niitä tarvitaan kiireesti, ei pelkästään Euroopassa, vaan myöskin globaaleilla markkinoilla, koska ne ovat ensisijaisia tai niitä toivotaan ensisijaisina kan, laatutakeina kansainvälisessä kilpailussa. Mutta haluaisin vielä omalta kannaltani vahvemmin korostaa sitä, että, että EUTAN kohdalla – on useampia asiantuntijaryhmiä, joita tarvitaan. Herra Cooper myöskin sanoi sen ja haluaisin korostaa sitä, että mitä tulee näihin EAD-hin, eli eurooppalaisiin teknisiin arvioihin, niin tarvitaan tätä eurooppalaista teknistä lupamenettelyä. On tärkeää, että yksittäisten lupien kohdalla on asiantuntijaryhmä. Ja rahoituksen kohdalla täällä kaivattiin neutraaliutta. Rahoitus e- pitäisi hoitaa osittain tai suurimmaksi osaksi EU-määrärahoista niin, että taattaisiin riippumattomuus. Ja sitten nämä varsinaiset tekniset asiakirjat, niin ne kyllä rahoituksen kohdalla kantavat itsensä, eli se on meidän koko kokemuksemme. Ja tässä yhteydessä vielä esittäisin pyynnön. Nythän tilanne on parantunut. Neuvoston kanta on parantunut. Minä aina pelkäsin aikaisemmin, että luvat eivät voisi muodostaa toista tietä, että hitaasti mentäisiin sen normia kohti, vaikka mm, minä kovasti olenkin pedotin ystävä, niin minä kyllä vähän epäröin sen normien kohdalla, koska normit asetetaan määritelmän perustalla ja ainoastaan se, mitä markkinoille on tullut, mikä on käyttökelpoista ja hyväksi havaittua, niin sen pitäisi olla ei mitään uutta. Me tarvitsemme tätä lupamenettelyä ennen normitusta. Ainoastaan sillä lailla pystytään rakennuksia rakentamaan. Ja herra Leos ainakin vihjaili siihen suuntaan, tai minä ymmärrän, että nämä tämä erillinen tuoteerittely on hyvin vaikea, koska tällaiset tekniset määritelmät ovat vaikeita, koska niitä ei oikeastaan ole määritelty. Nämä ovat yksin, tai tarvitaan yksinkertaisempia sääntöjä. Sanoin tämän vain näin yksinkertaisesti tarvitaan estediitä. Minä en pystyisi sellaista saamaan aikaan. Ehkä se riippuu minun iästänikin, mutta ehkä tutkijat pystyvät sen tänä päivänä ratkaisemaan, jos niitä käsitetään. Mutta minusta on hienoa, kun sanotaan, että tehkää jotakin. Minä en tee yhtään mitään, eh, mutta tehkää te. Näin, nämä tuotteet kilpailevat keskenään kuitenkin sallinette, että esitän vielä nämä kommentit. Kaksi muuta alani ovat kommentit, jotka liittyvät äm, suoritus äm, ilmoitukseen kolmessa konkreettisessa kohdassa artikla kuusi on kyseessä. Minä en halua nimenomaan toistaa tässä mitään, mutta kyseessä on tuoteselosteiden täydellisyys. Olen ymmärtänyt aikaisempia puhujia myöskin siten, että kun meillä on epätäydelliset tehoilmoitukset, jos oletetaan, että meillä on kymmenen ominaisuutta ja minä ilmoitan ainoastaan yhden, niin silloin se näyttää aika mukavalta ja se on myöskin halvempaa. Ähm, mutta tämä saa aikaan todellakin kilpailun vääristymää, koska jos ilmoitetaan yksi ominaisuus, esimerkiksi rakennusosan paksuus, mikä on helppo mitata, se ei maksa paljon, jos se ilmoitetaan ja sitten yhdeksän muun kohdalla en mitään ilmoitusta anna, näin ei voi olla. Tähän liittyy tai on pelättävissä turvallisuusriskejä ja epähomogeenisuutta tällaisilla markkinoilla. Tämä koskettaa rakennusfirmoja, insinöörejä, arkkitehtejä, vastaavia mestareita. Jos ajatellaan, että tuote toimitetaan rakennustyömaalle ja se oli oikean värinen, mutta minulla ei ole mitään mielikuvaa siitä, mikä tuote saattaisi olla. Joko voidaan käyttää tätä tuotetta tai sitten se lähetetään sinne moottoritielle tai mistä se sitten tulikaan. Tässä täytyy löytää oikea tie, mutta ymmärsin komission myöskin niin, että tämä ei voi näin olla. Ja minä uskon, että tämä kohta pystytään korjaamaan. Sitten sopeutukset. Tämä on toinen kohta. Sopeutus eurooppalaisiin normeihin ja erittelyihin pitää valmistaa tuotteita jäsenvaltioissa – Valitettavasti on niin, että tämä ei ole saksalainen menettely, vaan kaikkien tarvitsee tai pitää näin tehdä, koska niin kuin aikaisemmin sanoin, niin mm, käyttösäädökset ja mittaussäädökset, niitä ei ole harmonointu tällä alalla. Eli saan sitten, minulle ilmoitetaan tietty arvo, esimerkiksi tarkastusnormi, ja minun täytyy sitten käyttää sitä esimerkiksi saksalaisten normien mukaan ja se ei sovi sinne. Eli minulla pitää olla lista kaikesta, no, tai laatia lista kaikesta neljästä sadasta erittelystä, missä sitten on kaikki nämä eri lasketut arvot kansallisten arvojen ja määritelmien mukaan. Minä en pysty sitä tekemään. Meillä on Saksassa ollut paljon harmia tästä. Mm, tämän, sanon tämän ihan selkeästi täällä, koska meillä on hyvin tiukat määräykset. Ja näin varmasti on myöskin muissa jäsenvaltioissa markkinoiden valvonta – jos ajatellaan epätäydellisesti epätäydellisesti ilmoitettua tuotetta, niin markkinoinnin valvonta ei ole mahdollista. Mm, jos markkinointivalvontaviranomaiset sanovat, että no ehkä mm, täältä minun täytyy esittää ehkä viisi näistä puuttuvasta yhdeksästä ominaisuudesta tai pitää tarkistaa se vielä uudelleen. Tällä luon ähm, ylimääräistä byrokratiaa ja kustannuksia valmistajille ja näiden tuotteiden toimittajille. Se on sellaista, mitä ei pystytä kuvailemaan. Eli tässä kohdin artikla 6 pitäisi muuttaa. Ja sitten kaksi muuta kohtaa ovat lyhyempiä. Artikla 6.3e e siitä puuttuu minun mielestäni se, että laskennallisesti voitaisiin selvittää myöskin tietty ominaisuus. Jos ajatellaan turvanormeja, niin esimerkiksi elementtiosan tai kokonaisen teräshallin taipumus, taivutus, taivutuksen kestävyys pitäisi määritellä, sitä en voi koneella tehdä. Eli jotta pystyttäisiin laskelma esittämään esimerkiksi kestävyys tai sitten ikkunan puitteiden lämmön eristysarvot ovat tällaisia. Ja sitten lopuksi artiklassa 63F, siellä on NPD, No Performance Determined säännöt, eli eh, näissä normeissa on tiettyjä ominaisuuksia ja täytyy ne ilmoittaa, mutta sitä kautta ei saada tai ilmoiteta ominaisuuksia tai tehoa. Minun mielestäni erittelyssä se pitää olla sallittua ja sitä pitää säädellä. Ei voi olla niin, että joku valmistaja antaa nollatuoteselosteen. Eli että ei ole minkäänkään näköistä tuoteselostusta. Se ei voi olla täysin vapaata. Ja sitten viimeinen kohta, yksinkertaistamista koskevat säännökset. Tiedän, että tämä on poliittisesti hyvin arkaluontoinen asia, mutta minä ehdottaisin, että artiklat 37 ja 38 täysin poistettaisiin. Kukaan ei täällä valittanut sitä, eli että miksi ne jätetään mutta tämänpäiväisen keskustelun pohjalta haluan täydentää, että mitä meidän pitäisi viitata artiklaan 5 näiden sijasta, mutta tänään kuulin sen, että artiklaan 5 pitäisi vielä saada oikaisuja, koska määritelmät eivät ole selkeät. Eli se merkitsee, että me emme voi lähteä siitä, että ne menettelyt, joita artikloissa 37 ja 38 eh, ihan hyvin tarkoitusperin on kuvattu, että pitää yksinkertaistaa että ei saa rasittaa yrityksiä liikaa ja kustannuksia pitää vähentää. Kaikki on ihan hienoa, mutta eh, kun nämä menettelyt on tuplasti esitetty, niin artiklasta kolme artiklan 6 nämä eivät kata näitä artikloja. Ja jos ajatellaan SED-määritelmiä, jotka siellä on esitetty, oli jo sanoi, että ne ovat absurdeja ja niitä ei pystytä ymmärtämään. Jos ne pystytään korjaamaan, ne, ne kuitenkin hyvin voimakkaasti vääristävät markkinoita. Ja sitten lopuksi haluaisin sanoa, että mikroyritykset artiklan 37 mukaan ne ovat, mutta muodostavat ainoastaan 4 prosenttia e, muista e, toimittajista, jotka esimerkiksi myöskin ovat pieniä yrityksiä. Miten tämä järjestelmän murtuminen sitten todetaan oikeudenmukaiseksi? Kiitoksia. Kiitos tästä esityksestä. Ja lopuksi vain niin vähäisimpänä Michael Robbins Canista. Kiitos. Hyvää iltapäivää, arvoisat valiokunnan jäsenet. Olen Michael Roberts. Olen täällä edustamassa työturvallisuus- ja standardisointikomissiota. Olen hyvin kiitollinen siitä, että minulla on tilaisuus eh, esitellä meidän kantamme valiokunnalle. Ehkä pieni kommentti kanista Kan on Saksassa organisaatio, joka edustaa kolme eri tahoa. Siinä on mukana työntekijöiden edustajia, työnantajien edustajia ja valtion viranomaisten edustajia. Ja keskusteluissa, joita kanissa käydään, syntyy yhteinen kanta, joka on kaikkien näiden kolmen ryhmän yhteinen kanta, ja joka sitten edustaa yleistä kantaa Saksassa standardisointikysymyksissä – Rakennustuotteiden osalta tuoteturvallisuus on asia, joka on liikkeellä. Siis ajatellen pelkästään, että puhutaan asetuksesta, vaan, vaan jo paljon ennen sitä, koska aika ajoin meillä on ollut tietoa tuotteista, jotka eivät oikein ole meidän mielestämme määräysten mukaisia, ajatellen nimenomaan turvallisuutta. Jos katsomme rakennustuotteita, voimme nähdä, että on hyvin suuri kirjo erilaisia tuotteita. Lähdetään yksinkertaisesta sementisäkistä, sitten on tiiliä, etukäteen valmistettuja osia, eristystuotteita, putkia, johtoja, lattioita, erilaisia päällysteitä, koneita, pyöriviä ovia ja erilaisia korkeapainetuotteita, niin kuin on nähtävissä näistä eri kalvoista. Kaikki nämä rakennustuotteet, kun me puhumme rakennustuotteista, kysymys on hyvin tärkeästä teollisuuden sektorista ja meistä tällä sektorilla, sektorista voidaan odottaa, että sitä säädellään hyvin perusteellisella, hyvällä ja kattavalla tavalla. Tähän täytyy myös silloin sisältyä tuoteturvallisuuden, joka tähän saakka ei ole kuulunut käytössä voimassa olevan direktiivin vaikutusalaan. Ja neuvoston asiakirjassa, joka koskee säädöstä sitä, se mitä ei pitäisi säädellä, toisaalta on kysymys, jotka liittyvät työturvallisuuteen. Minus mainitsen tämän siksi, että usein tämä johtaa sekannuksiin, siksi että ihmiset ajattelevat, että asetusta pitäisi käyttää kaiken säätelemiseen, mitä tapahtuu rakennustyömaalla, miten töitä siellä pitäisi organisoida. Tämä on kuitenkin sellainen alue, joka selkeästi on varattu kansalliselle lainsäädännölle, ja silloin sitä ei, siihen liittyviä asioita ei pidä laittaa tähän asetukseen, joka koskee rakennustuotteita, mutta rakennustuotteiden tuotteista täytyy olla määritelmiä tuotteiden piirteistä, myöskin turvallisuusnäkökannoista, ja ainoa paikka meidän mielestämme, jossa se voidaan säätää, on juuri tämä asetus, eikä muissa asiakirjoissa. Seuraava kalvo. Jos katsotaan lähemmin rakennustuotteita, niin voidaan todeta, että niillä on hyvin erilaisia piirteitä elinkaarensa aikana. Yksi tuote voi olla hyvin erilainen riippuen siitä, missä vaiheessa – sitä käytetään, se on kuljetusvaihe, käsittelyasennusvaihe, käyttövaihe. Tässä rakennustyö saadaan päätökseen ja sitä, tämä tuote on osa jotakin rakennusta. Sitten on ylläpito, kunnossapitovaihe ja sitten purkamisvaihe. Kaikki nämä eri vaiheet täytyy ottaa huomioon silloin, kun puhutaan eh, turvallisuudesta näiden tuotteiden osalta. Neuvoston kanta, mitä tulee rakennustuoteasukseen koskee pelkästään äh, asukkaiden ja naapureiden äh, turvallisuutta silloin, kun rakennusta käytetään, tuoteturvallisuus silloin, joka vaikuttaa työntekijöihin kaikissa eri elinkaaren vaiheissa, ei ole äh, riittävästi esillä neuvoston kannassa. Jos katsoo esimerkiksi tilastoja ja ajattelee kokemusta, jota rakennusalalta on saatu, voidaan selkeästi nähdä, että suurin osa onnettomuuksista liittyy, tuoteturvallisuuteen. Ne eivät tapahdu käyttövaiheen aikana, vaan jos katsotaan näitä viittä vaihetta, jotka mainitsin, niin jos me siis emme säätele näitä aikimpia vaiheita, niin silloin meillä on tietty aukko tässä äh, säädöksessä. Epäilemättä on se, että kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että turvalliset tuotteet ovat äh, yksi avain äh, onnettomuusmäärän, onnettomuuksien määrän vähentämiseen rakennusalalla. Mitä niin täytyy todeta myöskin, että rakennusala valitettavasti on yksi niistä sektoreista, joissa on erityisen korkea onnettomuuksien aste kokonaisuudessaan. Saksan tilastoista tiedämme, että onnettomuuksia tapahtuu kolme kertaa enemmän kuin muilla sektoreilla. Tämä ei tietenkään johdu pelkästään siitä, että on tuotteita, rakennusalan tuotteita, jotka eivät ole turvallisia. Vain osa onnettomuuksista voi johtua tuotteessa olevista puutteista, mutta pitäisi kuitenkin olla selvää, että jos voidaan tehdä jotakin tälle tilanteelle, niin silloin yksi avainmahdollisuus on, se, että huolehditaan siitä, että tuotteet itsessään ovat turvallisempia ja ottaa se huomioon myöskin asetuksessa. Koska täytyisi ottaa huomioon niiden elinkaaren eri kaikki vaiheet tässä yhteydessä. Jotakin esimerkkejä siitä, mitä me ajattelemme. Esimerkiksi rakennustuotteiden turvallisuus täytyy ajatella ennen käyttövaihetta. Puhuin tästä esivalmistetuista osista, joita kuljetetaan, joten valmistajan täytyy ottaa huomioon se, että on tuotteessa on jotakin, mistä niitä voidaan nostaa ja liikuttaa, ja se otetaan mukaan tuotetta suunniteltaessa, huomioon tuotetta suunniteltaessa. Oikealla on, on muurarin äh, kauha, mu, anteeksi, muurarin äh, reaktio, joka liittyy sitä, että on olemassa tiettyjä kromituotteita, joita on liikaa näissä käyttöissä aineissa ja tiettyjä tuotteita on kielletty, on ongelma on ratkaistu. Tämä on tällainen tyypillinen piirre, joka sisältyy itse tuotteeseen ja joka voidaan säädellä, jota voidaan säädellä vain silloin, kun säädellään itse tuotetta ja sen turvallisuutta. Sitten meillä on seuraavassa vaiheessa turvallisuus käyttövaiheen aikana, ja puhuin tässä kunnossapidosta. Tässä on eräitä elementtejä, jotka ovat olleet vaarallisia kunnossapitoyhtiön aikana, koska ne ovat pettäneet kunnossapitotyöntekijän alla ja työntekijä on pudonnut ja kuollut. Ja tämä täytyy ottaa huomioon, täytyy suunnitella niin, että se on turvallinen näyttää siltä, että suunnittelija ei ollut sitä tietoa, joka liittyy tähän kunnossapitoon, joten jos valmistaja saa jotakin tietoja, standardia siitä, miten voidaan valmistaa turvallisia tuotteita, siitä voisi olla paljon hyötyä. Sitten jotakin kuvia, jotka liittyvät asbestiin, ja niillä pyritään osoittamaan senkin, että sitten kun rakennuksen käyttäminen päättyy, rakennus puretaan, on edelleen kysymyksiä, jotka liittyvät tuoteturvallisuuteen, jotka voivat olla hyvinkin tärkeitä se tapauksessa esimerkiksi yli asbestin osalta. Joten mitä voidaan siis tehdä? Ensinnäkin meidän mielestämme on olemassa tällainen oikeudellinen aukko tässä rakennustoteasetuksessa, joka täytyy jollain tavoin sulkea – mainitsin tässä sopimuksen, joka liittyy Euroopan unionin toimintaan artiklasta 14. Siinä puhutaan siitä, että työterveysturvallisuuden täytyy olla korkealla tasolla, ja tätä määräystä ei täytä tämä tämänhetkinen neuvoston asiakirja, joka koskee rakennustuoteasetusta, joten tälle asialle täytyy tehdä jotakin. Jos nyt näin tehdään ja mm, parannetaan, niin kuin parlamentissa yleensä on tehty, mitä tulee nimenomaan eh, turvallisuusvaatimuksiin tuotteiden osalta, se ei välttämättä tule johtamaan uusiin korkeisiin vaatimuksiin kaikille rakennusalan tuotteille. Se vain muodostaa ennakkoehdon, mikä merkitsee tietynlaisen pääsylipun mm, ihmisille esittää kysymyksiä standardisointiprosessissa ja kaikki, jotka ovat olleet mukana standardisoinnissa, tietävät, miten se tapahtuu. Olemassa komitea, jossa on tietty määrä ihmisiä, jotka edust- tai yrittävät edustaa kaikkia sidosryhmiä. Tietysti suurin osa heistä edustaa tuottajia. Ja sitten heillä on siis mahdollisuus ottaa esille silloin, kun se on asianmukaista valmistaa ja keskustella näistä kysymyksistä, mikä sanisointikomitea tekee päätöksen ja päättää yhteisestä kannasta. Ja jos turvallisuutta koskevat vaatimukset ovat hyviä, silloin ne voidaan hyväksyä. Tämä on rutiini esimerkiksi konedirektiivissä ja näissä muissa direktiiveissä. Mutta vain silloin, kun syntyy yksimielisyys, silloin tämä argumentti menee eteenpäin ja sillä on mahdollisuus tulla osaksi teknisiä määritelmiä. Ja silloin se saattaa myöskin tuottajien tietoon, niin että ne voivat ottaa sen huomioon. Viimeinen kohta on se, että selkeät tuoturvallisuusmääräykset myöskin osaltaan edistävät reilua kilpailua Euroopan unionissa. Meillä on nyt sellainen tilanne, ajatellen ennen kaikkea pieniä ja keskisuuria yrityksiä, että tuottaja, joka ajattelee turvallisuutta käyttää aikaa ja rahaa turvallisen tuotteen suunnitteluun ja markkinoi tuotetta, mutta ei, ei kuitenkaan saa, hän kuitenkin tavallaan menettää asemaa markkinoilla, koska häntä rankaistaan sitä, että hän tuottaa eh, paremman tuotteen. Tämä itse asiassa ei eh, ole kontraproduktiivista ja tämä ei ole hyväksyttävää ajattelen hyvää säätelyä. Joten jos meillä on yhtäläiset toimintamahdollisuudet, selkeät määräykset, se on kaikkien kannalta hyvä asia. Se on myöskin hyvä sillä mielessä, että voimme suojella eu markkinoita tuonnilta ulkopuolelta, jossa ei kiinnitä yhtä paljon huomiota kenties tuotteiden turvallisuuteen kuin meillä EU-markkinoiden sisäpuolella. Missä me siis nyt olemme? Tuoteturvallisuus kaikissa elinkaaren vaiheissa sisältyy Euroopan parlamentin kantaan, joka hyväksyttiin ensimmäisessä käsittelyssä 24. huhtikuuta 2009. Sisältyy myöskin toisen, toisen käsittelyn suosituksiin koskien neuvoston kantaa, mutta se ei sisälly neuvoston kantaan, joten tästä syystä me pyydämme voimakkaasti, että valiokunta säilyttäisi kannan, jonka se on jo ottanut tässä kysymyksessä, ja sisällyttäisi tuota turvallisuuden määräykset myöskin tähän rakennustuoteasetukseen ensisijaisesti. Tämä merkitsee sitä, että asetus olisi samalla tasolla kuin muutkin direktiivit. Kun me puhumme neuvoston kannasta, me todetaan, että valitettavasti se on jäljessä, laha jäljessä, mikä oli hyvä tilanne, mutta viime kädessä työntekijöiden turvallisuus, jotka joutuvat käsittelemään näitä tuotteita ja jotka ovat vuosikaudet odottaneet vanhojen direktiivien aikana tätä askelta, että se otettaisiin. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. Haluaisin kiittää kaikkia puhuja erittäin hyödyllisistä esityksistä. Tässä vaiheessa haluaisin pyytää Belgian puheenjohtaja valtiolle mahdollisuuden sanoa muutaman sanasen. Merci Madame Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kaikkia puhujia kiittää näistä eri esityksistä, jotka kuulimme. Uskon, että enemmistö viimeistä lukuun ottamatta tukee neuvoston tätä suurta hanketta. Mutta että me olemme kuulleet myöskin erilaisia toiveita vielä. Aloitan tästä viimeisestä puhe- puhujasta, mikäli sallitte. Mitä tulee työterveyteen ja työturvallisuuteen, se on tietenkin hyvin tärkeää, niin kuin tekin sanoitte, mutta toisin kuin mitä te sanoitte. Neuvosto todellakin ottaa sen huomioon. Neuvosto tietää myöskin, että jäsenvaltioilla – on myöskin velvoite subsidiariteettiperiaatteen kautta taata työsuojelu. Sitä ei pystytä kaikissa asiakirjoissa esittämään, jossa kaupallistetaan tuotteita. Tässä kohdin ei pystytä kaikkia aspekteja ratkaisemaan, jotka ovat hyvin monimutkaisia ja todennäköisesti paljon monimutkaisempia kuin mihin te viittasitte. On olemassa ero tuotteen ja sen markkinoille saattamisen kanssa. Ja rakennustuotteiden kohdalla, niin kuin puhujat sanoivat, niin markkinoille tuominen on tärkeää, mutta markkinoille tuominen on riippuvainen jäsenvaltioiden subsidiarisuudesta. Eli ei näissä puitteissa pystytä mitään tekemään. Ja sit sitten eh, te itsekin sanoitte hyvin paljon, enkä minä halua sitä sen enempää sanoa, mutta haluaisin sanoa, että me otamme sen huomioon, me olemme sen suunnitelleet näin myöskin, mutta toisella foorumilla. Ja sitten haluaisin käsitellä sitä puheenvuoroa, jossa puhuttiin poikkeuksista. Useammat puhujat mainitsivat poikkeussäädökset, mutta haluan puolustaa sitä, mitä, miten tässä olemme toimineet. Meillä on poikkeuksia juuri konkreettisen näkökohdan vuoksi. Artiklan viisi poikkeuksia ei saa ottaa huomioon pelkästään artiklan viisi poikkeuksena. Tässä kohdin haluaisin kääntyä Fiatin edustajan puolen. Meillä on määritelmiä, eli valmistajan määritelmä on artiklassa 2 ja myöskin on määritelmä markkinoille saattajasta ja meidän oikeudellinen yksikkömme on täsmentänyt meille, että jos valmistaja tai yrittäjä esimerkiksi hänellä on joku palkki rakennustyömaalla tai jotain muuta, niin silloin oikeus Oikeudellinen yksikkö on sitä mieltä, että se on hänen omaisuuttaan ja hän on oikeastaan sen markkinoille tuoja. Siksi voidaan lähteä siitä, että rakennusfirmalla on tiettyjä velvoitteita, jotka vastaavat valmistajan velvoitteita ja artiklassa 5a on määräykset tästä. En halua siitä sen enempää sanoa, se kuuluu toisen keskustelun piirin, mutta on välttämätöntä, että on poikkeukset yksi plus tai kaksi plus, mutta mitä tulee poikkeusmääräykseen 5a tai 5b kohdassa määriteltyinä, niin niiden selvitysten mukaan, mitä me olemme markkinoille saattamisesta saaneet, niin ne niin on välttämätöntä ottaa huomioon ja, mutta muuten saattaisi synt- koska muuten saattaisi syntyä oikeudellisia ongelmia, mitä tulee omaisuuden tai omistusoikeuden siirtoon. Eli tämä liittyy siis markkinoille saattamiseen. Tuotteita ei kuljeteta pidemmälle. Ajattelemme, ajattelemme tässä konkreettista rakennustyömaata ja silloin ei ole välttämätöntä, että niissä on CE-merkintä te puhuitte sillasta. Silta on tarkoitettu konkreettiseen käyttöön. Harvoin on niin, että siltaa kuljetetaan enää eteenpäin mihinkään. Eli nämä ovat sellaisia kohtia, joissa halusin meidän kantamme vielä täsmentää. Sitten on vielä yksi lisäkohta – josta keskustelemme vielä, eli siinä kohdin olemme eri mieltä kuin komissio, eli mitä tulee mikroyrityksiin. Miten on artiklan 37 laita, sehän mainittiin myöskin tänään. Minä uskon, että tällä hetkellä teillä on jo luonnos olemassa, jossa käsitellään mikroyrityksiä ja Niille haluttaisiin tarjota koko joukko ratkaisuja, jotka todennäköisesti helpottavat niiden elämää. Ehkä joitakin kohtia täytyisi vielä täsmentää – artiklan 36 puitteissa siinä ei mainita mikroyrityksiä, vaan joitakin muita, mutta ehkä pitäisi vähän jotakin muuta vielä esittää, täsmentää. Sitä voidaan miettiä, että pitäisikö artiklan 36 tai 37 kohdalla se tehdä, mutta tarkistuksissa on ehdotettu, että artikla 37 otettaisiin komission kertomuksen mukaan. Sehän olisi ehkä tällainen keskitaso ratkaisu. neuvosto on myöskin mukana. Kiitoksia. Thank you very much to Mr. Kiitoksia, herra Täällä on vielä muutama kollega paikalla. Er, maille, Ryyle tai Rippov, haluaisitteko vielä sanoa jotakin? Niin, on vielä jotakin kysymyksiä, mutta halusin esittää vielä konkreettisen kysymyksen, joka koskee artiklaa 6, sen kohtaa 3 ei. Siellä minun mielestäni, kun luen sitä, se on hyvin mutkikasti kirjoitettu. Otetaan, viitataan määräyksiin, jotka liittyvät siihen paikkaan, jossa tuottaja haluaa tämän rakennustuotteen saattaa markkinoille. Mitä tämä oikein merkitsee? Siis tuottaja myy, vaikka tuottaa Brysselissä, myy Brysselissä seuraavalle tukukauppialle, joka myy sen vähittäiskauppialle, joka myy sen sitten sille, joka rakentaa taloa. Miten joku voi eh, tehdä ilmoituksen rakennustuotteesta siinä paikassa, jossa se tulee käyttöön tämä tuote, siis jos se muodostaa osan rakennusta, jos tuotetta käytetään Saksassa, Kreikassa tai Ranskassa, sitähän ei ole mahdollista tietää. Joten minun mielestäni me on yhdet sisämarkkinat, rakennustuoteasetuksen täytyy tehdä tuotteet tuotella käytetään kaupan mahdollisiksi sisämarkkinoilla, joten silloin pitäisi tehdä sisämarkkinat vapaiksi eikä velvoittaa tuottajia enää sen paikan mukaan, jossa tuotetaan käyttöön Kreikka, Espanja, Ranska, Italia, että ottaa siellä huomioon vielä paikan päällä pätevät yksittäiset määräykset. Ja tältä kannalta katsotaan, jos minä nyt katson tätä, minusta tämän artiklan 6 kohdan 3 alakohta E pitäisi poistaa, koska meillä on yhdet sisämarkkinat eikä mitään paikallisia sisämarkkinoita. arvoisa puheenjohtaja, kollegat ja asiantuntijat. Eh, on tärkeää, että ollaan puhuttu tuoteturvallisuudesta. Se on todella tärkeä asia ja, ja olen tyytyväinen siitä, että ehdotuksessa on tuotu esille työntekijöiden työterveys ja turvallisuus ja myös tuo lisäys vaarallisista aineista on tärkeää, jotta välttäisimme tällaisia asbestin kaltaisia katastrofeja myös jatkossa – Ajattelin vain, että pitäisikö vielä paremmin tuoda esille myös vaatimus ilmastonmuutoksen huomioimisesta rakennustuotteissa. Se vastaisi EUn itselleen asettamia tavoitteita siitä, mitä tulee kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutoksen torjumiseen. Liitteessä yksi on mainittu kasvihuonepäästöt, mutta Ehkä tämä pitäisi tuoda vielä tarkemmin esille, painokkaammin. Ehkä myös artiklan, artiklaan 6 tulisi sisällyttää vaatimus myös pakollisesta äh, olennaisesta ominaisuudesta, eli vaatimus rakennustuotteen hiilijalanjäljestä. Näin huomioitaisiin rakennustuotteen koko elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt. Thank you very much, Mr. Repo. And... Uh, Kiitoksia, edustaja Repo. Äh, oliko tässä kaikki kollegat, jotka halusivat puheenvuoron? Minä äh, e, esittelijänä puheenjohtajana haluaisin esittää kaksi lyhyttä kysymystä. Ensinnäkin edustaja Kumans, kun puhuitte urakoitsijoista, halusin kysyä, äh, missä, kenellä on vastuu. Rakennusteollisuudessa ei ole selvää kuka on vastuussa mistäkin. Halusin tämän selventää kanssanne. Ja toinen kysymys, ja se liittyy siihen, mitä herra Cooper sanoi aluksi innovaatiosta, e, esimerkkejä innovaatiosta. Monet, jotka työskentelevät rakennusalalla, tai rakennusasioiden yhteydessä on hyödyllistä, että meille annetaan konkreettisia esimerkkejä, koska usein ajattelemme, että puhumme samasta asiasta, mutta puhummekin eri asioista, joten ensimmäinen kysymys liittyy vastuusta ja to, vastuuseen ja toinen äm, e, innovaation. So over to <laughs> our, panel to come back. Nyt meidän paneelimme voi vastata kysymyksiin. As far as liability is concerned... Mitä tulee vastuuseen? Yleisesti ottaen urakoitsija on vastuussa, paitsi jos hän voi osoittaa, että tuotteessa oli virhe. Kokemus osoittaa, että on lähes mahdotonta osoittaa, että tuote oli virheellinen, jos tuottaja ei halua tukea urakoitsijaa. Urakoitsija, jos on pieni yritys, on se pieni yritys ja tavallisesti tuottaja on huomattavasti suurempi yritys, joten on äärimmäisen vaikeaa todistaa, että tuote oli syypää ongelmaa. Vastuu on ensisijaisesti urakoitsijalla, joten siitä syystä on äärimmäisen tärkeää, että saa helposti tiedot tuotteesta, koska jos hän on vuosikausia asiakkaana, silloin tuotteen tuottaja tukea häntä, mutta jos hän on satunainen asiakas ja jos tuottajalla on yleinen, yleisesti ongelma saman tuotteen osalta, hän tekee oikeudellisesti kaiken mahdollisen välttääkseen vastuunsa. Um, yes, innovation. We could spend the rest of tonight and some... Voisin puhua vaikka loppuillan ja huomisen ja koko viikon puheen innovaatiosta. Minulla on täällä innovaatio itselläni mukana. Ja toin sen tänne, koska kun käyttää esimerkkejä, niin se on aina hiukan helpompaa. Tämä on, mitä Isossa Britanniassa puhuisimme tällaisiksi äh, sitovaksi äh, putkeksi, jota tämän tekniikka, jota käytetään äh, rakennustekniikassa isossa britanniassa Se ei ole tuote, jota käytetään kaikkialla, mutta se on enemmänkin tuote, jota käytetään Iso-Britannian alueella. Se on mielenkiintoinen tuote, siksi, että se liittyy tähän hiilijalanjälkikysymykseenkin, koska se on tuote, joka tehdään muovista eikä teräksestä, joten se johtaa lämpöä vähemmän, joten lämpöhukkaa syntyy vähemmän silloin, kun käytetään tällaisia, tällaista keinoa seinäosien sitomiseen toisiinsa. Meidän katsoa piirteitä eri tavalla kuin jos me katsoisimme teräksen piirteitä, emme katsoa silloin, mitkä ovat muovin piirteet. Tämä on mielenkiintoinen tuote myös siitä syystä, että täytyy miettiä, miten selittää käyttäjille. Se on minusta niin kriittisen tärkeää ajatella sitä, hyväksyvätkö kuluttajat tämän tuotteen, antaen esimerkiksi ar- arkkitehdille tietoa tämän tuotteen piirteistä silloin, kun he eivät välttämättä ole asiantuntijoita asian osalta. Se ei, se ei välttämättä johda siihen, että he myöskin hyväksyisivät tuotteen. Siksi minun esityksessäni totesin, että meidän täytyy ajatella sitä, että ETA sisällön osalta ja joustavuutensa osalta sen täytyisi käsitellä sitä, että annetaan urakoitsijoille, arkkitehdeille ja monet heistä ovat pieniä ja suuria yrityksiä, että heille annetaan relevantti tieto kaikkein tehokkaimmalla ja helpoimmalla tavalla. Miten tämä liittyy siihen, mistä herra Bossenmeier puhui? Um, I... Niin. Minä, niin, haluaisin kommentoida tätä vielä. Tukisin osittain sitä, mitä herra Bossenmeier sanoi, koska tuotteen ominaisuudet, silloin jos ne katsotaan osaksi rakennusta, silloin ennen kaikkea perinteisten tuotteiden osalta, niiden täytyy soveltua käyttökoodeihin. Ja innovati- innovatiivisten tuotteiden osalta ongelma on se, että usein ei ole koodia, joten ajatellen tietoa, jota antaa käyttäjille, täytyy ottaa tämä huomioon. Siis ajatellen sitä, miten asiat esitään käyttäjille, joten Bossemeyer on aivan oikeassa, lähdetään liikkeelle tavallaan väärästä päästä. Jos on koodi kaiken käyttämiseen, niin silloin tiedossa olisi järkeä, mutta ei voi olla koodia kaikelle, koska on aina jotakin uutta. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä pelkään hirveästi komissiota. Minä en haluaisi käyttää sanaa eurokoodi haluaisin puhua yhtenäistetyistä eurooppalaisista käyttösäännöistä ja mitä tulee sitten hiilijalanjälkeen, niin komissiolta on DC 350 säädös kestävyydestä. Siinä on jo mainittu tuotteita, toivottavasti siteraan sitä oikein. Eli on PR 15 804 tuotekategoria, säädökset, sitten yleisesti ottaen siinä kerrotaan, miten ympäristö ystävälliset tuotteet pitäisi, minkälainen tuoteselosta pitäisi antaa. Tämä on, tässä on se hiilijalan jälki Siinä puhutaan uudistuvista energioista ja energialähteistä ja kaikista ominaisuuksista, miten nämä tuotteet määritellään. Puheenjohtaja tässäkin kohdin, jos ajatellaan tätä vaatimusta seitsemän, että 2013 mm, meillä pitäisi olla eurooppalaiset yhtenäistetyt säädökset. Tämä ei ole mikään minun eh, ideani, vaan se on ainoastaan toiveeni, että harmonointi voitaisiin saada laajemmin puremaan. Minä tiedän tietenkin täällä parlamentissa, että Tätä pyyntöä ei noin vain voi esittää, mutta teillä on myöskin muita teitä ja te voitte esittää myöskin suosituksia. Näin sivumennen sanottuna varmasti tarvitsemme myöskin numerossa seitsemän perusasiakirjaa on olemassa aina näitä perusasiakirjoja kaikkien tuoteryhmien kohdalla ja haluaisin vielä täydentäen sanoa, että näissä perusasiakirjoissa – pitää olla mainittuna kaikki se, mitä täällä Euroopan tasolla on sanottu. Ja tämä seitsemän, en sano siitä sen enempää. Se olisi oikeastaan tällainen rakennuspassi, koska meillä on ristiriitoja yhä edelleen. Kun meillä on eurooppalaiset sovellussäännöt, jotka osittain vain kattavat esimerkiksi turvallisuuden, paloturvan, energian jätän pois, lämmön suojelun, kestävyyden. Jos nämä kaikki esitetään rinnakkain, niin se saattaa johtaa siihen. Tämä on tietenkin pelkästään Saksassa näin, mutta meidän pitää saada jokaiselle ähm, tuotteelle se todistelu, minkä me olemme ansainneet, eli ei ole enää mitään tarkastuksia, ei ainakaan Saksassa, kaikki valmistetaan siten tai muotoillaan siten, että loppujen lopuksi tämä todistus pystytään antamaan. Mutta tämä ei olisi mahdollista, jos nämä eurooppalaiset sovellussäännöt tarjottaisiin pakettina siten, että ne olisi sopeutettu toinen toisinsa ja silloin tämä kohta seitsemän eh, rakennusten kestävyys eh, tai kestävä kehitys, se sopii siihen, mutta eh, tämä todistettavuus se pitäisi olla myöskin mukana, sitä ei ole. Kiitoksia. Voisinko pyytää kollegoita? Niin, herra Mayer esitti kysymyksen. Niin, en minä teitä unohtanut, herra Mayer. Halusin kyllä äh, palata siihen. Ja äh, arvostan kovasti kysymystänne herra Kumansille. Ja herra Kumansin täytyy aivan selvästi vastata tähän, koska tämä vastuukysymys on tärkeä. Kuka on vastuussa asennuksista, tuotteen asennuksesta? Tämä on tärkeä tietää, jotta voisimme vastata tähän kysymykseen oikein, samoin kuin ajatus markkinoista, jonka mainitsin aikaisemmin. Olette aivan oikeassa, meillä on yhdet markkinat, yhtenäismarkkinat, mutta mutta tuottajilla täytyy olla jonkinlaiset suuntaviivat tuotteen markkinoille viemisessä. Siitä tässä asetuksessa on kyse, mutta kuka on sitten vastuussa näiden tuotteiden käyttämisestä? Urakoitsijat, ainoastaan urakoitsijat. Niin, ne tiedoin, joita he saavat, mutta heillä on niin paljon erilaisia käyttötarkoituksia. On niin paljon jäsenvaltioita, 27 joilla on ehkä erilaisia vaatimuksia tuotteille. Siksi minusta on hyvin vaikeaa, tai todistus siitä, että tämä asetus on epäonnistunut siinä, on hyvin vaikeaa vaatia näiltä tuotteilta jotain, koska markkinat ovat niin erilaisia ei vain johtuen 27 jäsenvaltiosta, vaan eri käyttäjistä ja loppujen lopuksi äh, käytöstä vastaavat urakoitsijat. Jos emme ota huomioon sitä, että kuka on vastuussa mistäkin, ja sitä tosi seikkaa, että on niin paljon erilaisia vaihtoehtoja, säädöksiä, asetuksia ja sisämarkkinoilla, koska meillä on subsidiariteettiperiaate. Niin, mutta jos huomioidaan urakoitsijan vastuu ja mahdollisuus siitä, että on erilaisia käyttötapoja. Meidän on annettava urakoitsijoille mahdollisuus valita tuote. Ja siksi meidän on annettava tuottajille vapaus ja joustavuus. Heidän täytyy tiedottaa urakoitsijoille millä markkinoille eh, tätä tuotetta haluavat eh, markkinoida. Eh, koska jos menen esimerkiksi Saksaan, niin siellä markkinat ovat hyvin tiukat. Ja ihmiset tulevat vaatimaan toisenlaista tuotetta. Minulla on erilainen lähestymistapa yhdistyneessä kuningaskunnassa, jossa ollaan ehkä vähemmän tiukkoja. Ei, se on ehkä väärin sanottu. Sanotaan vähän enemmän joustavia ollaan kuitenkin ihan yhtä turvallisia. Joten on erilaisia tapoja toimia ja tuottajille on sallittava tämä joustavuus. Eikä saa unohtaa, että vastuu on käyttäjällä. Mr. Meyer. Herra Mayer. Pieni lisäkysymys siksi, että artiklassa 6 kohdassa kolme sanotaan, että teho sisältää vielä seuraavaa. Shall contain englannin kielellä. Eli se ei ole vapaaehtoista. Minä ymmärsin teidät siten, että valmistaja voi tietenkin ottaa huomioon alueelliset, paikalliset olosuhteet ja lisäksi ilmaista, mutta että häntä ei voi velvoittaa joka puolella Eurooppaa huomioimaan ennakkoon jo kaikki erittelyt. Sitä minä tarkoitan, jos se on vapaaehtoista, niin hyväksyn sen, mutta jos se on velvoite, niin minä saksalaisena valmistajana minua ei voi velvoittaa ottamaan Espanjan, Raskan, Kreikan paikallisia olosuhteita huomioon jo Siis pakollisesti ei, mutta vapaaehtoisesti kyllä, mutta minä en pidä pakottavuutta oikean suuntaisena. Sorry to intervene again, but uh, I think article... Anteeksi, että puutun asiaan jälleen kerran, mutta mielestäni artikla 3a, olen tästä aivan samaa mieltä, vaikka neuvosto puhuu tästä käytötarkoituksesta sellaisenaan liittyen teknisiin määritelmiin. Tämä tarkoittaa sitä, että harmonisoiduissa standardeissa, että niistä tulee pakollisia se, mitä tässä sanotaan, on, että tuottajan tulee ilmoittaa käyttötarkoitus yhteensopivasti harmonisoitujen teknisten määräysten kanssa. Ne ovat samoja kaikille. Ne eivät ole erilaisia eri maissa. Meillä on aivan ne samat harmonisoidut tekniset määritelmät. Ja tässä voidaan määritellä sitten käyttötarkoitus. Ja tuottajan on valittava ainakin yksi näistä käyttötarkoituksista. Mutta tämä ei liity näihin maantieteellisiin markkinoihin, joihin tuote menee. Mr. Kuman, Mr. What I like to add... Niin haluaisin lisätä, että tuottajalla pitäisi olla velvollisuus antaa tuottaa tiedot, jotka mahdollistavat, mahdollistavat tuotteiden kunnollisen käyttämisen. Joillakin tuotteilla on kesälaatuja, talvilaatuja on tuotteita, jotka mahdollistavat käytön erityisesti Italiassa tai, tai vaikkapa Skandinaviassa. Joillakin tuotteilla on elinkaari, jos puhumme tällaista itse liimautuvista tuotteista, jos ne, jos ne varastoidaan aurinkoon liian pitkäksi aikaa, ne niin menettävät tämän ominaisuutensa. Tämä pitäisi ilmoittaa. Se pitäisi olla nimenomaan tässä... Should be on the CE marking. And they are different for different products. ilmoituksessa. Ja jos me nyt ajattelemme esimerkiksi poryetyleeni eh, eristyksestä, samaa tuotetta käytetään eh, seinässä tai katossa, mutta jos puhun paikallisesta eristyksestä, silloin se on toisen näköinen, toisenlainen tuote, jota käytetään onkaloissaan ja katos polyuretaania voidaan käyttää useimmissa paikoissa, mutta lasivilla sen osalta täytyy aina mainita, mihin paikkaan se on tarkoitettu. Ja tämä pitäisi käydä ilmi CE-merkinnästä niin, että se voidaan nähdä välittömästi. Ne haluaisin vielä kerran sanoa, että professori Meyer aivan oikein äh, totesi, että eh, kysymys siitä, että ei voi olla niin, että tuote merkitään sen mukaisesti, että tiedetään minne tuote menee, mutta kuitenkin näin on. Me ajattelimme eh, ensin, että tämä oli virhe, käännösvirhe, koska saksankielisessä käännöksessä todettiin, että ei missä tuote tulee markkinoille vain sitten, kun tuote tulee markkinoille. Mutta tämä voidaan kyllä jättää poiskin juridista syystä, koska meillähän on sisämarkkinat. Ja siellä on täysin yhdentekevää, tuleeko tuote markkinoille Maltalla vai Belgiassa. Se on täysin yhdentekevää. Tämä missä voi syntyä, Saksan voi syntyä vain sitä kautta, että jäsenvaltiot edelleenkin pidättävät itsellään oikeuden, niin kuin edellinen puhuja sanoi, että tällaiset ilmastolliset erot, geologiset erot, jotka ovat tyypillisiä sijaintipaikoille, jolloin voidaan tapahtua tällaista tasoluokittelua, joka sitten voitaisiin ottaa huomioon tuotekuvauksessa, tuoteen spesifioinnissa ilmoitetaan siinä, jolloin kylmys on käyttämiskohteesta, Käyttämistarkoituksessa, Käyttämistarkoituksessa ei ole mitään eroja Euroopassa, Euroopassa ei ainakaan muualla kenties on. Mutta tietysti on eroja siinä, mikä täysin kuuluu jäsenvaltioiden toimivallan piiriin, jossa niillä on määräyksiä, jotka täytyy ottaa huomioon. Joten 6, artikla 6 kohta 3 alakohta E on täysi katastrofi. Se on Euroopan vastainen. Me toimimme ikään kuin, nyt minä olin, olin puhumassa ikään kuin olisin käyttää Sveitsiä, mikä olisi epäreilua, ja olisimme viemässä Sveitsiin tai Sveitsikään nyt oman markkinansa erään. Mutta tilanne on se, että tämän neuvoston paperin viimeisessä versiossa englanninkielinen we on, on nyt näkyvissä. Ja tähän me olemme reagoineet. Meistä näin ei voi olla. Siellä täytyy olla kun tai jos. Ja jos näin on, silloin meidän ei tarvitse määritellä sisämarkkinoita, vaan jätän tämän koko kohdan pois. Koska se hiukan pienentää taas tätä asetusta. since Mr. Tyson is still here, would he like to comment? Koska herra Tyson on vielä täällä ja hän haluaisi kommentoida ehkä tätä mistä ja jos kysymystä. Merci. Je, je, je vais juste préciser que euh, ce Kiitos, hyvä äh, puheenjohtaja. Minä haluaisin vain seuraavaa asian ottaa esille. Tässä varmaankin puhutaan kuusi, kohdasta 6.3e e, eikä a. Kyllä siis. Artikla 6.3e. E, turvallisuus. Tässä puhutaan tuotteen markkinoinnista. Ja tuottajan täytyy tietenkin tietää, missä tuotetta markkinoidaan. ensimmäinen askel on markkinointi ja heti kun tuottaja vie tuotteensa markkinoille, niin silloin puhutaan markkinoinnista ja silloin hän tietää, missä maassa sitä markkinoidaan ja silloin hän myöskin tietää, millaisia oikeudellisia vaatimuksia tuossa maassa on. Ei tämä nyt ole niin kattavaa kuin mitä te ajattelette. Kyllä tämä on tietty paikka eurooppalaisilla markkinoilla. Eli siis jos saksalainen tuottaja tuotetaan Italiassa tai Ranskassa, sitten hänen tuotteensa astuu näissä maissa Euroopan markkinoille ja silloin hän on noudatettava siellä voimassa olevia sääntöjä. En usko, että tuottajilla on suuria ongelmia, mutta ehkä olen tässä väärässä. I, <laughs> Commission. I have to apologize. Minun täytyy pyytää anteeksi, koska tulkki sanoi 6, artikla 6.3a, mutta kyllä se oli eestä, joten minun kommentin tolakaan ei sopinut tähän kysymys, jonka esititte, joten olimme väärässä paikassa, joten nyt ymmärrän kysymyksenkin. Tämä on hyvin vaikea, vastattava tämä kysymys? I think that's us coming to the... Niin. Nyt tämä kulminen on päättymässä. Lyhyesti tekisin yhteenvedon. Olemme saaneet hyvin paljon mietittävää. Olemme saaneet erinomaisen paneelin, hyvin erilaisia kokemuksia, hyvin erilaista kokemusta. Ja ajattelen sitä, miten voidaan rahoittaa rajoittaa ETAta, miten voidaan ottaa huomioon eri erot, joita on, joita on markkinoinnissa ja tuotteissa. Tämä lisäkeskustelu siitä tullaan käymään valiokunnassa aivan varmasti. Kommentti, joka liittyy siihen, että pitäisi valvoa CE-markkinoinnin käyttöä. Se on hyvin tärkeää, jos ajatellaan jäsenvaltiot, jotka leikkaavat budjetteja, että miten voidaan valvoa jotakin on hyvin tärkeää, jotta voidaan myöskin säilyttää turvallisuus ja laatu, koska viime kädessä jos ajatellaan myöskin sitä, mikä pitäisi ilmoittaa. Sekin oli asia rahoitus, jota viranomaiset todetsevat, urakoitsijat vastaan tuottajat, turvallisuuden kysymykset. Meillä on siis hyvin paljon mietittävää valiokunnassa. Haluan kiittää kaikkia paneelin jäseniä. Haluan kiittää Repua, Ryyle, herra Majeria, jotka jäivät tänne loppuun asti. Haluaisin myöskin muiden parlamentin edustajia, myöskin kiittää teollisuuden edustajia, myöskin kiittää tulkeja. Kiitos siitä, että tämä oli hyvin valaiseva, valistava kokemus.